Se on johtanut siihen, että markkinat ovat suuntautuneet energiatehokkaimpia laitteita kohtaan ja suurin osa tuotteista on tänä päivänä A-luokkaan tai jopa parempia kuin A-luokkaan kuuluvat tuotteet. Ja nyt meidän täytyy sitten harjoittaa uudelleen luokittelua, jotta A-luokkaan luokitteleminen on hieman tiukempaa, jotta kaikki tuotteet eivät päädy luokkaan A. Meidän täytyy myöskin pitää mielessä se, että energiamerkintä on myöskin vahva, voimakas viestintäväline kuluttajien ja jälleenmyyjien välillä, koska tällä, tällä hetkellä osta A-viesti, kaikki sidosryhmät ymmärtävät tämän viestin, Tämä on erittäin hyvä lähtökohta, jolla jälleenmyyjät voivat selittää kuluttajille eri tuotteiden etuja. Tämä merkintä on uskottava, se on helposti vertailukelpoinen muiden tuotteiden kanssa ja kuluttajat ymmärtävät tämän merkinnän. Meitä huolestuttaa hieman tulevaisuuden keskustelut kaupassa, ne voivat olla hyvin sekavia, jos me lähdemme komission tekemän ehdotuksen suuntaan, koska se johtuu, johtaisi siihen, että eri tuotteilla olisi erilaiset merkinnät. Eli jos kuluttaja sanoo, että etsin uutta jääkaappia, astianpesukonetta ja pesukonetta, minkälaista tuotetta suosittelette, jos tarkoituksena on saada energiatehokkuutta, niin sitten myyjä sanoi, että jos energiatehokkuus on tärkeää, niin sitten valitsette A, miinus 40 jääkaapin tässä A-luokassa tai A miinus 60 B-luokassa ja sitten A-astianpesukoneen tässä luokassa A tai B, koska kuluttaja ei oikeastaan tiedä, mitä hän hakee. Kun hän menee tuonne kauppaan, niin hän on jo todennäköisesti unohtanut sen, mitä hänen piti etsiä. Ja tästä syystä me olemme sitä mieltä, että jos kuluttaja menee kauppaan, niin hän tavallaan astuisi labyrinttiin, koska hän ei enää löytäisi sieltä ulospääsytietä. Ja tämä huolestuttaa meitä, koska me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy lisätä vaatimuksia energiatehokkaiden tuotteiden kohdalla ja myöskin tuottajien täytyy saada tuotto sijoituksilleen. Ja jos kuluttajat eivät osaa samastua tuotteisiin, niin näin ei tule tapahtumaan. on usein sanottu, että A-G, siihen liittyy siirtymäkausia, että olisi hankala selittää tätä kuluttajille, mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että myöskin avoimissa järjestelmissä se tulisi johtamaan jatkuvaan sekannuksen tiloon, koska koskaan ei olisi selvää, millä hetkellä minkälainen merkintä pätisi minkälaiseenkin tuotteeseen, koska tämä merkintä vaihtelisi tavaramerkistä ja tuotteesta toiseen. Sitten on myöskin keskusteltu siitä, tarvittaisiinko enemmän kuin seitsemän luokkaa, koska monet sidosryhmät ovat ehdottaneet, että tulisi vain lisätä näiden olemassa olevien seitsemän luokan lisäksi uusia luokkia suurimmaksi osaksi me emme tarvitse uusia luokkia, koska jos me otamme huomioon, että ekosuunnittelu tulee poistamaan nämä tehottomimmat tuotteet, niin se tulee johtamaan se tilanteeseen, jossa nämä alimmat luokat ovat tyhjiä ja täten niihin voidaan osoittaa uusia tuotteita. Eli A-G suljettu luokittelu olisi parempi järjestelmä. jo aikaisemmin useampaan otteeseen kuulimme siitä, miten me voimme tämän siirtymäkauden ongelman ratkaista ja ymmärtäisivätkö kuluttajat sen. Minun täytyy todeta, että tällä haavaa me emme voi kommentoida kovinkaan pitkälti tätä komission mielipidetiedustelua, koska me emme ole nähneet vielä tätä kyselykaavaketta ja raakatietoja. Mutta aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että komission tutkimus ei vahvista sitä, mitä muut tutkimukset ovat osoittaneet. Esimerkiksi Australiassa on oli samantyyppinen tilanne. Heidän täytyy uudistaa tätä merkintäjärjestelmää ja järjestettiin mielipidetutkimus ja oli helppo saada kuluttajien keskuudessa läpi se viesti siitä, että tällainen uudelleenluokittelu on tarpeen ja kuluttajat myöskin ymmärsivät tämän. Sitten on myöskin toinen tutkimus, joka osoittaa, että jos lisätään päivämäärän merkintää, niin kuluttajat ymmärtäisivät senkin. Eli meidän ehdot ehdotukseni olisikin, että pidettäisiin kiinni A-G-luokasta ja sitten tuonne yläoikealle lisättäisiin voimassaoloaika merkinnälle, jotta kuluttajat todellakin tietäisivät minä vuonna mikäkin energiamerkintä on voimassa. Kuten Rouva Podimaatakin tässä aikaisemmin mainitsi, hän puhui tässä jo tutkimuksesta, tästä A-20 prosenttimerkinnästä suhteessa AG-tutkimukseen. Minunkin mielestäni on mielenkiintoista se, että kuluttajat mieluummin sijoittavat hyvin energiatehokkaisiin tuotteisiin, jos he perustavat päätöksensä A-G-luokitteluun, jos sitä verrataan tähän A-20 luokitukseen. Kuluttajat eivät oikeastaan nähneet sitä eroa tämän A-20 ja A-60 luokan välillä. Myöskin jos palataan tähän australialaiseen tutkimukseen, jossa todettiin, että kuluttajat Australiassa mieluummin halusivat vähemmän luokkia sen sijaan, että luokkia olisi lisätty, koska tilanne olisi muuttunut entistä sekavammaksi ja silloin nopea päätöksenteko ei olisi ollut mahdollista. Ja useinhan kuluttajat vain tarkastelevat muutaman sekunnin ajan näitä merkintöjä ja sen jälkeen tekevät ostopäätöksen. Eli mitä pidemmän aikaa kuluu tämän merkinnän ymmärtämiseen, niin sen huonompi tilanne on. Me kaikki varmaankin olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme nopean ratkaisun tähän pattitilanteeseen koska meidän täytyy myöskin ekosuunnitteluun saada uusia välineitä aikaiseksi, eli asioissa täytyy siirtyä eteenpäin, ja me olisimme iloisia tästä merkinnän ulkoasusta, jos saataisiin päätös aikaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet mieltymystä A-G-merkinnän suuntaan. Me tuemme tätä optiota ja meidän mielestämme olisi myöskin hyvä, että e, tämä e, järjestelmä mainistaisiin tässä puitedirektiivissä ja aivan erityisesti kun A-20 luokittelu jääkaappien kohdalla siitä tehtiin päätös toukokuussa ja meidän mielestämme meidän täytyy varmistaa se, että markkinoilta ei löydy eri merkintöjä. Eli meidän mielestämme olisi hyvä, jos tämä A-G-luokittelu olisi tulevaisuudessa se merkintätapa kaikille tuotteille. Olen valmis, valmis vastaamaan kysymyksiin ja myöskin kollegani Anekista Niina Klemola on valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Maurer. Sydämestä kiitokset rouva Maurer tästä hyvin valaisevasta esittelystä. Me olemme saaneet erilaisia arvioita ja meillä on vielä kolmas vieras, nimittäin äh, Rova Erika Hope. Onko se Hope vai, vai Hope, en tiedä. Joka tapauksessa saatte puheenvuoron, Rova. Uh, good morning and um, many thanks. To... Huomenta ja monet kiitokset Rova Podimaatalo ja itre tästä mahdollisuudesta puhua täällä tänään ympäristöjärjestöjen puolesta. Erika Hopp oli nimi ja Climate Action Networkin lehteen töitä, joka on maailmanlaajuinen verkosto. 326 kansalaisjärjestöä, jotka tekevät työtä ilmastonmuutostorjunnassa. Haluan puhua Maria Chantelovappin WWFstä ja Edward Tuluisin puolesta. Kuten muut ovat sanoneet, niin mielestäni täytyy muistaa, miksi tätä työtä tehdään. Kaikki ympäristölliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet ovat alisteisia ympäristötavoitteille. Ja tässä tarvitaan paljon innovaatiota ja paljon sitä, että uudet laitteet pääsevät markkinoille ja energiamerkin täytyy toimia tässä suhteessa. Ensimmäinen asia, jonka sanon, että mikä tahansa merkki valitaankin lopulta, meillä täytyy olla arviointi ja valvonta, seurantajärjestelmä ja sen arviointi kolmen vuoden jälkeen, kuten on sovittukin, jotta voidaan katsoa, että todella, toimiiko se todella. Että edistääkö se näitä, tätä, että tehokkaimmat tuotteet pääsevät markkinoille? No miten tämä tehdään? Ympäristöjärjestöt ovat aina olleet sitä mieltä, kuten parlamentti- ja kuluttajajärjestötkin, että suljettu AG-skaala päivityksen kanssa on loogisin ja selkein tapa siinä, että energiamerkki voidaan pitää järkevänä ja tehokkaana, kuten monet ovat sanoneet. Tämä on näkemys, jota useat tutkimukset ovat vahvistaneet. Sen Kallen tutkimus viimeisinä tietysti komission tutkimus näyttää osoittavan mutta siihen palaan kohta. Ennen sitä haluaisin painottaa, että yksi monista eduista tässä suljetussa kaalassa on, että se selkeästi näyttää, jos tuote on huono. Jotta se olisi hyvä, niin arvioinnin täytyy olla erotteleva ja tiukka. Ja järjestelmä, joka sallii eh, sen, että huonot laitteet näyttäisivät olevan aata, antaen kuluttajille vaikutelma, että he ostavat jotain ympäristöystävällistä, kun he eivät ole, niin on todellakin vihreäksi pesemisen esimerkki. Johtaisiko tämä sitten tällaisiin tehtaisiin sulkemisiin ja työpaikkojen menettämisiin, joita toimiala on väittänyt, sitä he ovat oikeastaan pystyneet todistamaan. Joka tapauksessa nyt komission tutkimus ensinnäkin, kuten esityksestä kävi ilmi, siirtymäaika kahden merkin välillä, siitä tulee ongelmia joitakin. Ja tämä on ilmeisesti siitä faktista katsoen, että mikä tahansa merkki ja sen ulkonäkö valitaan, niin vähemmän kuin 50 prosenttia oli tunnistamisaste, ja tämä sitten aina tulee olemaan ongelma, ja olemme olleet aika yllättyneitä, että komissio ei ole enempää aikaa viettänyt aikaa sen kanssa, miten tähän asiaa voidaan käsitellä, mutta olemme hyvin halukkaita tekemään yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta ratkaisu voidaan tässä löytää. No, siis mikään merkeistä ei ollut hyvin ymmärretty siirtymäkauden aikana, niin täytyy sanoa silti, että suljettu AG-malli oli vähiten ymmärretty kaikista. Mutta jos katsotaan näitä kuvia uudestaan, niin oli tämä merkki Äh, tästä, että mikä on sen voimassaoloaika ja miten, huomasitteko miten pieni se on ja miten kaukana tästä itse merkistä. Yksi äh, avainasia palautteesta oli, että tämä voimassaoloaika pitää printata suurella. Ja tämä energialuokkakirjain pitäisi olla siinä sisällä että kommentteja ei ilmeisesti otettu huomioon. Ja huomaatte myöskin, että siirtymäaika kysymys. A++ kategoriasta kysyttiin, joka on hyvin harvinainen kategoria, eikä se tietysti ole reilua. Tietysti se näyttää vähemmän hyvältä, kun mennään A++lta Ahan. Mm. No, joka tapauksessa haluaisin myös että olen sitä mieltä, että kun, kun keskitytään tähän siirtymäaikaan, niin näyttää aika puolueelliselta koska siirtymäaika merkkien välillä se aina on muutama kuukausi tämän merkin voimassaoloajasta, ja se on oikeastaan aika vähän, 10 prosenttia, vähän 10 prosenttia näistä merkissä. Jos tämä on kautta markkinoiden näin, niin tietysti usein on siirtymäaika menossa. Useimmat kuluttajat vasta yhdellä kertaa kaikkia tuotteita markkinoilla Siirtymäaika tärkeämpi mielestäni on selkeästi tämän merkin ymmärrettävyys silloin, kun se tulee oikeasti. Jos katsotaan Presajasin ensimmäiseen kohtaan, suljettu AG-skaala suljettu, miten komissio väitti, niin se oikeastaan oli ymmär- ymmärtääkseni väärä. Toinen näyttö, jota käytettiin aikamerkkiä vastaan, on kysymys sen suosittuvuudesta, mutta haluaisin kysyä komissiosta tästä yhteydestä, miten kysymys kysyttiin. En pystynyt sanomaan siitä, mitä se siinä esitettiin. Oliko se todellakin selkeä kuluttajille, että heitä kysyttiin, mitä merkkiä he pitäisivät parempana kuin, milloin kuin sitä, että mitä tuotetta, kun otetaan huomioon, että kaikki aiemmat kysymykset olivat tarkoittaneet, että pitää viedä tuotetta. Oliko vertailu eh, eh, A, A plus A miinus 40 välillä vai mikä se oli? Vai A kaikissa kategorioissa? No niin, sitten viimeinen kohtani niin tästä tutkimuksesta. Siinä ei testattu avoimen skaalan. Tärkeintä heikkoutta oli sitten naapurustussaamisessa 40 se, että ihmiset eivät tiedä, mikä absoluuttinen huippumarkkinoilla kunakin aikana on ja miten paljon paremmaksi voidaan mennä. Siinä tuotteessa, jota he harkitsivat, jos yritän ostaa jääkaapin ja siellä, siellä on merkki luokka C, niin suljetussa luokassa tiedän, että kaksi parempaa luokkaa on, mutta jos on A-20, niin tiedän, miten paljon paremmin voi ostaa. Ja tämä on hyvin tärkeää, kuten kollegani PUCstä sanoi jos yritetään rohkaista kuluttajia ostamaan parhaimpia tuotteita markkinoilla, niin täytyy antaa, pystyä antamaan heille viesti. Ja A, on selkeä viesti, mutta avoimessa skaalassa niin se on vähän sellaista, että voi ostaa vihreitä, vaikka muita lukkia on siellä olemassa. Jälleen kysyt, pyydettiin komissiota ottamaan mukaan kysymyksiä, joita näkökohta voitiin niitä, mutta ilmeisesti eivät niitä. Sitten nopeita reaktioita komission tutkimukseen meppejä jäsenvaltioita haluamme ottaa siis tämän huomioon hyvin selkeästi ja tällöin toitan, että tarvitaan arviointi, mikä tahansa skeema valitaan. Ja sitten viimeinen näkökohta, jonka voin tässä esittää, ja erittäin tärkeä ympäristöjärjestöille, että tätä, tämän keskustelun ei pidä antaa pysäyttää ekodesign-keskustelua. Ekodesign-toimijat ovat hyvin tärkeitä energiamerkintää, sitä tarvitaan, jotta kuluttajia voidaan ohjaa ostamaan parhempia tuotteita. Ekodesign-toimenpiteitä tarvitaan, eh, jotta saadaan nämä huonommat markkinoilta pois, jotta huonommista tuotteista tästä eroon. Ja valitettavasti tietyt tahot ovat väittäneet, että täytyy yhtä aikaa päättää näistä kaikista tuoteluokissa – on päätetty, nyt ekodesignista päätetty lykätä kaikki äänestykset ennen kuin merkintäkysymys, merkkikysymys on ratkaistu, ekodesign boilereille, eh, esimerkiksi, jotka käyttävät hyvin niin paljon energiaa, niistä ei voida päästä ennen maaliskuuta aikaisintaan. Eh, efektiiviset standardit tästä tuotteesta voisivat eh, vähentää niiden kasvihuonepäästöjä neljänneksellä tietyn määrän mennessä, joten tekää työtä, jotta voitte tämän ongelman ratkaista. Mikä tahansa ratkaisu tehdäänkin, niin ekodesign-prosessia täytyy ratkaisentavasti jatkaa eteenpäin. Meillä on vastuu tehdä se. Johtopäätöksenä haluaisin sanoa, että haluaisin neljä asiaa painottaa uudelleen jotta talous- ja ympäristötavoitteet halutaan saavuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että energiamerkillä on tässä tärkeä rooli näyteltävänä. Täytyy antaa selkeitä viestejä kuluttajille, jotta he voivat ostaa parhaita tuotteita ja välttää huonoimmat. Ja meillä on epäilyksiä siitä, että avoin skaala voisi tämän saavuttaa. Erityisesti komission äh, tutkimus ei tätä oikeasti tutkinut mikä taisimerkki valitaan, niin sitä täytyy, sitä täytyy arvioida. Käytännössä vasta nähdään, miten se toimii. Ja lopuksi, kuten sanoin, niin merkkikriisin ei pidä pysäyttää tai sekoittaa ekodesign-prosessia muulta osin. Herzlichen Dank auch für diese Sydämelliset kiitokset myös tästä esityksestä. Nyt olemme kuulleet eri arviot, olemme kuulleet monia tosiasioita ja mielipiteitä. Ja nyt meillä on tilaisuus käydä keskustelua. Voitte ottaa kantaa. Yksi asia mielestäni täytyy kuitenkin nostaa esiin. Ajatellen jatkoneuvotteluja. Kaikki täällä puhuneet tänään ovat todenneet, että meidän täytyy saada tuloksia ja ää, asiat todella käytännössä toimimaan mitä pikimmin. Lisäksi toteaisin, että me tarvitsemme merkinnän, joka todella johtaa siihen, tai jonka kuluttajat ensin hyväksyvät, ymmärtävät ja joka johtaa siihen, että he myös ostavat oikeat tuotteet. Ja tavoitteemme onkin nyt kysyä itseltämme, minkä merkin kautta tähän päästään. Tästä olemme kuulleet eri mielipiteitä ja nyt teillä, hyvät kollegat, on mahdollisuus esittää omia kantojanne ja lisäkysymyksiä. Ja jos puheenjohtajavaltio Ruotsi haluaa, niin se saa nyt ensimmäisen puheenvuoron. Haluaako puheenjohtajavaltio sanoa jotain? Ei, te ette halua sanoa yhtään mitään. No hyvä on. Se asia on siis hoidettu. Tämä nyt oli ehdotuksemme, koska kolmikantaneuvottelut pian käynnistyvät. Mutta nyt mennään sitten ää, äh, kuuntelemaan puheenvuoroja. Ensimmäisenä herra Presina, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää tämän eh, kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Me olemme saaneet hyvin paljon uutta tietoa. Ja kun ajatellaan tätä arviointiskaalaa, niin joko meillä on mahdollisuus todella avoimeen tai sitten suljettuun skaalaan ja nämä luokit, tämä luokattelu A, B, C, G. Tämähän nyt oli järjestelmän käyttöönoton aluksi ihan hyvä luokittelu, mutta kuultua niin nyt nämä tämänpäiväiset esittelyt ehkä valitsisin kuitenkin mieluummin tällaisen avoimen skaalan, jossa olisi kuvailu A+. Ja perusteluni ovat seuraavat. En tiedä, kuka teistä nyt on viime aikoina hankkinut sähkölaitteen, jossa on tällainen merkintä. Itse olin sähköliikkeessä tässä vastikään ja minulla tuli siis ihan käytännön kokemuksia asiasta ja lähes kaikki tuotteet, joita oli kaupan, oli merkitty A kirjaimella. Ja ainut mahdollisuus löytää eroa olisi sitten avoin skaala, avoin ylöspäin. Ja tämä mielestäni ö, olisi hyvä, kun ajatellaan nyt esimerkiksi aivan kaikkein uusimpia tuotteita, joita messuilta, vaikkapa Hampurin messuilta viime aikoina on tullut. Ja ö, kun olen keskustellut ö, myyjien kanssa myös. Heidänkin mielestään tämä on ollut hieman hämmentävää nämä A-miinukset ja muut. Mutta entäpä sitten tällainen suljettu skaala, koska sinähän tuote olisi sitten aina A. Ja mit, miten kävisi sitten kaikkein uusimmille tuotteille – merkittäisinkö niitä sitten esimerkiksi miinus 50 prosenttia, nehän varmaankin olisi helpompi merkitä niihin, kun nekin kuuluvat tähän A-luokkaan, joko A plus tai A plus plus. Tuolloin tilanne olisi selkeämpi ja tämä tummanvihreä väri olisi myös hyvin selkeä kannustin. Ja tällaiset e, ekologiset mestarit näin kaikkein parhaiten merkittäisiin. Olen aika yllättynyt siitä, että vihreät ja myös vihreiksi itseään kutsuvat kansalaisjärjestöt eivät kannata tätä A plus avointa skaalaa. Minun uskoakseni se on ekologisempi ja helpompi ymmärtää, kun ajatellaan ihan kuluttajien kannalta. EPPn nimissä valitsisin tässä nyt tämän A plus avoimen skaalan. Kiitoksia. Sitten rouva kollega Hall. It's your turn. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Olen pettynyt tähän komission tutkimukseen ja perustavaa olevalla tavalla, koska epäilen, että tässä on yritetty hieman häivyttää tämä taustalta löytyvä politiikka Meppien poliittinen päätös oli hyvin selkeä ja se peruskysymys on se, että haluammeko me suljetun luokittelun vai tarkistamisen vai emmekö halua. Ja parlamentin jäsenet sanoivat, että he haluavat tällaisen suljetun järjestelmän. Ja me haluamme sellaisen sen takia, että loppujen lopuksihan tässä on kysymys siitä, haluammeko me ihmisten tietävän, sen, että onko tuote ympäristöllisesti hyvä vai ei, niin se on suhteellinen käsite, koska se mikä on hyvä tänään, niin se ei viiden vuoden päästä enää olekaan hyvä, jos sitä verrataan uusiin tuotteisiin markkinoilla. Jos me hyväksymme sen, että hyvä tai huono ympäristöllisesti on sellainen suhteellinen asia, joka muuttuu, niin silloin meidän täytyy varmistaa se, että meillä on uudelleenarviointeja luokitteluissa ja että tämä tehdään selväksi ihmisille. Teollisuus ei hyväksy tätä ja komissio on nyt sitten lähtenyt teollisuuden linjan kannalle. Eli he eivät halua uudelleen tarkistusta, eivätkä ole huoma- ottaneet huomioon meppien mielipidettä, joiden mielestä uudelleenarviointi on välttämätöntä, jotta tästä järjestelmästä saadaan maksimaalinen hyöty irti. Eli ongelma tässä tutkimuksessa on minun mielestäni se, että tässä asetetaan vääriä kysymyksiä. Olisi voitu asettaa kysymyksiä uudelleenarvioinnista ja nämä vaihtoehdot olisi voitu eh, esittää eri tavalla. Esimerkiksi nämä päivämäärät voisivat olla paljon pidempiä myöskin se, miten voitaisiin tuoda todellinen kulutus esille merkinnässä, kun kuluttaja katsoo kahta merkintää, joissa molemmissa on merkintä B ja sitten todellinen kulutus löytyy kuitenkin äh, tästä merkinnästä, mutta tätä ei kuitenkaan haluta painottaa. Täällä on mielenkiintoisia hyödyllisiä vaihtoehtoja, joita kuluttajille olisi voitu antaa, mutta tässä tutkimuksessa niitä ei tarjottu. Olen myöskin sitä mieltä, on yllättävää, tai ehkä tämä ei ole yllättävää, jos nyt otetaan huomioon se tapa, jolla tutkimus suoritettiin, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se ero, joka on tämän tutkimuksen tulosten välillä ja kansallisten tutkimusten tulosten välillä. Kansallisissa tutkimuksissa on menty eteenpäin paljon suoraselkäisemmin ja on pyritty saamaan selville se, minkä merkinnän kuluttajat helpoiten parhaiten ymmärtävät. Tässä tutkimuksessa on kysymys, joka koskee ainoastaan niitä kuluttajia, jotka ovat ymmärtäneet sen merkinnän, joka heille esitettiin. Eli ne ihmiset, jotka eivät ymmärtäneet tätä merkintää, niin heille ei sitten tätä kysymystä edes esitetty. Minkälainen tutkimus tämä tällainen tutkimus oikein on? Poliitikkoina me, meidän täytyy ymmärtää nämä asiat hyvin ja me olemme ymmärtäneet sen, että ihmiset tarvitsevat yksinkertaisia viestejä. Tämä eurooppalainen merkintä on globaali standardi ja on täysin välttämätöntä, ei ainoastaan eurooppalaisen energiatehokkuuden kannalta, vaan myöskin maailmanlaajuisen energiatehokkuuden kannalta, että tässä päädytään yksinkertaiseen merkintään tässä asetetaan nyt vaaranalaiseksi kaikki ne edut, joita tässä olisi saatavissa, jos me tässä menemme metsään. Olen yksinkertaisesti sanottuna hyvin pettynyt siihen tapaan, jolla tämä tutkimus suoritettiin ja että siinä ei heijasteltu niitä perustavalaatua olevia poliittisia päätöksiä, joita oli tehty. Susa Wagner. Seuraavaksi kollega Susa Wagner. Kiitos puheenjohtaja. Haluan aivan aluksi kiittää näistä erittäin painavista yksityiskohtaisista esitelmistä tämän aamun vieraittamme. Näin saimme hyvin paljon tietoa tästä hankkeesta. Samalla haluan pyytää anteeksi esittelijöiltä ja muilta paikalla olevilta jäseniltä, koska esitän ehkä aika yksinkertaisen kysymyksen. Minä olen uusi Euroopan parlamentin jäsen enkä tunne tämän hankkeen taustaa. Ehkä kysymykseni siis vaikuttaa hiukan yksinkertaiselta, mutta haluaisin kuulla, että paljonko vapautta jäsenvaltioille jää tämän direktiiviluonnoksen puitteissa toimia. Eli mitä vähemmän jäsenvaltiot saavat tässä sitten omaa pelivaraa, sitä parempi minun mielestäni. Mutta haluaisin kysyä, että, tai pyytää, että minulle tämä yksinkertaisesti selitettäisiin siinä ihan lyhyesti. Ja, Kyllä, ehkäpä voisin vastata tässä jo lyhyesti. Kyllä tässä tavoitteena on yhdenmukainen säännöstö Euroopassa, Euroopan unionissa ää, vastaisuudessa. Näin jäsenvaltioille ei jäisi mitään pelivaraa. Seuraavaksi herra Lange. Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat, mielestäni meidän pitäisi esittää kysymys, miksi, miksi avoin, avointa skaalaa toivotaan? Minulle ainut taustalla piilevä syy on se, että teollisuus haluaa välttää punaiset tai keltaiset tuotteet. Olemme kuulleet, että tänä päivänä lähes kaikki tuotteet ovat A-luokkaa, eli vihreitä, ja jos meille sitten vielä tulee A++ tai A-20, A-40, niin sittenhän kaikki tuotteet ovat vihreitä, ja tuolloin skaalaan ei oikeastaan jää mitään järkeä. Kaikki tuotteet ovat kuitenkin vihreitä. Ja siksi mielestäni ei ole edes vaihtoehtoa eh, sille, että tämä skaala määritellään uudelleen ja tehokkuusluokat määritellään uudelleen niin, että meillä on suljettu järjestelmä. Ja tämä johtaa eh, automaattisesti siihen, että meillä on vihreitä, keltaisia ja punaisia tuotteita. Ja tämä meidän täytyy myös rehellisesti ja avoimesti kuluttajille sanoa komission edustajalle toteaisin, että nyt tunne tätä tutkimusta, mutta jos nyt kuluttajalta kysyttäisiin, että minkä merkinnän te mieluiten haluaisitte, hän tähän voisi vastata varsinkin, kun tämä sitten johtaa siihen, että kaikki tuotteet ovat vihreitä kuitenkin. Eihän koko merkinnässä ole sitten mitään järkeä. Mielestäni meidän tulee olla rohkeita ja saada aikaan uusi suljettu järjestelmä – Toki tällä on sitten teollisuuspoliittisia vaikutuksia, koska silloin tuotaan, tuot, tuetaan todella sitä teollisuutta, joka tuo ympäristöystävällisiä tuotteita markkinoille, ja ne jäävät kiinni, jotka eivät näin tee. Tätä, tälle tielle meidän tulisi mennä. Sitten Rova Riera Madurel. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Haluaisin onnitella ja kiittää kaikkia esittelijöitämme, vieraitamme heidän esityksistään. Erityisesti haluan myös kiittää Rova Podimataa hänen tekemästään erittäin hyvästä työstä merkintöjen alalla. Tämä on nimittäin erittäin tärkeä asia esimerkiksi energian säästön edistämisessä. Meidän työllemme on tärkeää kuulla eri kannoista ja myös kannoista eri aloilta, joita tämä asia koskee. Siksi on tärkeää saada kuulla myös kuluttajajärjestöjä, jotta päätöksentekovaiheessa todella tiedämme, eh, mitkä todelliset tarpeet ovat. Ja näin ollen haluan todella kiittää teitä kaikkia siitä, että tulitte viraksemme ja kerroitte meille näistä asioista, annoitte meille hyvin arvokasta tietoa. Pari ihan yksinkertaista kysymystä minulta. Rova Hall oli tuossa aikaa aika kriittinen ja minun mielestäni komission tiedot olivat erittäin valaisevia, kun ajatellaan tätä tilannetta merkintöjen suhteen juuri nyt. Mutta jotta tätä tilannetta selvitettäisiin mahdollisimman pian, minun mielestäni tiedottaminen olisi äärimmäisen tärkeää. Ihan äh, myös äh, tiedottaminen asioista kouluissa ja ihan koko elämän ajan, koska usean otteeseen tässä keskustelussa on tullut esiin se, että myyjällä on hyvin merkittävä rooli. Ja kyllä todella näin on, koska myyjä voi kiinnittää kuluttajan huomion näihin merkintöihin ja selittää hänelle asian. Mutta samalla on hyvin tärkeää, että myyjä tuntee nämä asiat mahdollisimman hyvin ja on itse tietoinen eri merkinnöistä. Ovat, onko, onko sektori, tuottajasektori tai ovatko kuluttajajärjestöt olleet yhteydessä myyjiin ja onko heitä, heille tiedotettu ja heitä koulutettu näissä kysymyksissä. Tämä on tärkeää niin tuottajille kuin kuluttajillekin ja mielestäni olisi tärkeää myös se, että nämä merkinnöt olisivat mahdollisimman ajankohtaisia ja tässä tämä vastuukysymys on hyvin tärkeä. Kuka on vastuussa sitten, kun tuote on jo markkinoilla ja kaupoissa. Ja jos esimerkiksi tulee uutta tietoa ja tarvitaan uusia merkintöjä, niin kuka on tästä vastuussa ja kuka maksaa viulut? Minulla on tästä hiukan ristiriitaista tietoa ja nyt olisin halunnut tähän selvennystä. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi Charles Chichester. Uh, thank you, Chairman, and can I join with... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisiko liittyä muihin onnittelemalla Rova Podimaata ja valiokuntaa tästä tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä ja kiitoksia alustuksista puhujille. Täytyy tehdä henkilökohtainen tunnustus tästä liikennevaloa lähestymistavasta kuluttajainformaatiossa, koska mielestäni se on vähän yksinkertaistava. Mutta ei aloiteta tätä keskustelua nyt, mutta vain huomiona. Henkilökohtaisesti Minua houkuttaa argumentti, että jos luokitellaan uudestaan tämä suljettu, niin siinä voisi tulla väärinkäyttöä ja väärinymmärryksiä. Ja tämä on tärkeä näkökohta mielestäni, kun yritetään kuluttajille informoida näistä asioista. Huomasin, että kansalaisjärjestöt ovat, eivät, ovat epäileväisiä komission tutkimusta kohtaan. Tiedämme kaikki, että mielipidetutkimukset, niitä Joo, niihin vaikuttaa se, nämä kysymykset ja kuka niitä tekee, jos tietää kysymyksen, jonka haluaa saada, niin sitten järjestetään kysymys sillä tavalla. Ja voisin huomata, että kansalaisjärjestöt saattavat syyllistyä tähän niin samalla tavalla kuin muutkin, mutta olen huomannut, että tässä tapauksessa komission tutkimus on saanut vastauksen, joka ei ole niin hyödyllinen sen alkuperäiselle preferoidulle optiolle eli A-vaihtoehdolle. Minun täytyy sanoa, että A-lähestymistapa ei ole myöskään selkeä ja se on mahdollisesti harhaanjohtava. Ei pitäisi olla yllätys, että minä pidän parempana A++ lähestymistapaa. Parha, pidän sitä parhaana tapampana kuroa umpeen tämä siirtymäaika nykyisestä uuteen luokitteluun. Mutta tunnustan sen, että tämä on hyvin vaikea asia. Ei mielestäni ole yksinkertaista ratkaisua. Tämä on hankala asia ja Rova Hopkun sanoi, niin täytyy todellakin saada päätösaikaan, joten tämän tunnustan, eli jotta tämä prosessi voisi mennä eteenpäin, koska olen jälleen kertaa samaa mieltä jäsenten muiden kollegojen kanssa, että tämä on tärkeä tapa, jolla voidaan rohkaista ja tukea energiatehokkuutta ja parantaa tilannetta. Yksi viimeinen kohta vielä. Minä näitä laitteita olen ajoittain ostanut viimeksi kun tein, niin muistan, että minulla oli kaksi asiaa mielessäni. Yksi oli tämä energiatehokkuuskaala ja toinen, tunnustan, oli laitteen hinta. Eli siinä oli tämä halu, että en halunnut, että haluaisin, että ne ehkä käyttänyt rahaa tehokkaimpaan niin paljon kuin olisi pitänyt. Ja tietysti ajattelin kuitenkin myös, että tehokkuutta ja on paljon tässä ratkaisutilanteessa, valintatilanteessa. Mutta kehotan siihen, että A++ valitaan lähestymistavaksi. Danke sehr. Kiitoksia ja sitten herra Shadow. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja mm, useampikin huomio. Me emme oikeastaan pysty ymmärtämään, miksi komission lähestymistavassa keskitytään niin pitkälti tähän suljettuun listaan tämän siirtymäkauden pelon varjolla. Me olemme ymmärtäneet, että tässä ehkä halutaan antaa vakuutuksia teollisuudelle – sen sijaan, että päädyttäisiin siihen, minkä tulisi olla tämän menettelyn päämäärä, toisin sanoen lisätä luettavuutta ja äh, antaa luettavuutta ja yksinkertaistaa äh, kuluttajien ymmärtämystä näiden merkintöjen suhteen, koska loppujen lopuksihan on niin, että jos merkinnät ovat ymmärrettäviä, niin silloin kuluttajien käyttäytymistä voidaan ohjata. Eli ensimmäinen kysymys menee komission suuntaan. Miksi niin on keskitytty tähän siirtymäkauden pelkoon ja on niin paljon kritisoitu tätä suljettua järjestelmää yksinomaan tältä pohjalta. Toiseksi Tämä kysymys myöskin menee komission suuntaan. Emme ymmärrä tätä analyysiä, joka on tehty avoimen luokittelun haitoista. No tietenkin riskit ovat nähtävissä. Minulla on tässä kädessäni Electroluxin mainos jossa pelataan tällä avoimella luokittelulla ja voin kertoa teille nämä viisi ensimmäistä tulosta. Eli ensinnäkin pesukone on A plus AA, toinen A plus plus AA, neljäs on A plus plus AB, viides on A ja kuudes on AAA. Eli tämä meidän mielestämme on se logiikka, joka tässä avoimessa luokittelussa on. Ja kuluttajathan menevät tässä ihan metsään, eivät ymmärrä enää yhtään mitään. Ja vielä kysymys komissiolle. Esitelmässänne sanoitte, että tästä otannasta 10 prosenttia Äh, on sitä mieltä, että suljettu luokittelu on mielenkiintoinen ja tästä sitten vedätte sen johtopäätöksen, että tästä järjestelmästä on pelkästään haittoja. En tiedä, miten te tässä kalvosta toiselle näin siirrytte. Sitten assosiointi kysymys. Tässä äh, puhuttiin siitä, että järjestöjä on kuultu. Haluaisin tiedä tästä hieman enemmän, eli mikä tämän kuulemisen taso oli, ja aivan erityisesti minua kiinnostaisi tietää, äh, minkälaisia kommentteja, miten nämä teille tehdyt kommentit otettiin huomioon. Ja vielä komissiolle kysymys. Me käsittelemme myöskin renkaiden luokittelua ja näyttäisi siltä, että komissio on renkaiden kohdalla omaksunut suljetun luokittelujärjestelmän. Eli miksi tässä on sitten erilainen järjestelmä valittu? Ja lopuksi me itsekin parlamentissa olemme tehneet tutkimuksen joka perustui ainoastaan siihen, mikä on äh, helpoimmin tulkittavissa ja mikä on hyödyttävä hyödyllisintä ja 54 äh, prosenttia olivat tämän AG suljetun järjestelmän puolella. Tässä minun muutamat huomioni. Kiitoksia ja sitten viimeinen puheenvuoro herra Kanchan. Grazie Presidente e, e grazie anche per il lavoro svolto. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän tästä tehdystä työstä. Ensimmäistä kertaa kuulin ja kuuntelin näitä puheenvuoroja ja ehkä minun tulisi tässä nyt esittää joitain huomioita. Ymmärrän että että tässä todella pyritään yhteen päätavoitteeseen, nimittäin energian säästöön. Sehän on tämän työn tavoite. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä nyt siirretään kuluttajien harteille asia, joka voitaisiin kyllä hoitaa jo ennen kuin tuote siirtyy heille. Kun ajatellaan vaikkapa tätä tuotannon ja tuotteen markkinoille saattamisen viemäaikaa ja tätä väliaikaa. Mielestäni tätä asiaa ei ole vielä täysin hoidettu ja samoin merkinnän ajankohtaistaminen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että jos pidetään mielessä tavoitteemme eli energian säästö, meidän tulisi pyrkiä ongelmat ratkaisemaan jo ennalta yksinkertaistamalla – ja olemalla hiukan rohkeampia. Siis niin valmistajien kuin myyjienkin tulisi olla rohkeampia. Muuten tämä johtaa siihen, että kuluttaja ei enää asioita ymmärrä tai hänen ei ole helppo ainakaan tehdä päätöstä merkintöjen pohjalta. Mielestäni meidän tulisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että merkinnät on helppo ymmärtää, että järjestelmä on yksinkertainen ja käsitettävissä. Lisäksi on todettu, että meillä on ollut monia hyvin monimutkaisia erilaisia järjestelmiä, plus miinus prosentteja ja niin edelleen. Aika monimutkaista. Ja jos meillä on suljettu skaala, niin eivät kuluttajat kai tähänkään ehdotukseen ole kovin myönteisesti reagoineet. Onko näin? En oikein saa tolkkua tästä kokonaisuudesta. Käsittäisin kuitenkin, että ne, jotka tuotteen myyjät tarvitsisivat jotain yksinkertaisempaa. Valitettavasti en huomannut, että myös varapuheenjohtaja Ruhl oli myös pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia ja minä aion puhua tanskaa, joten pankaapassa ne kuulokkeet päähän kaikki. en Minä jo joitain, tai minä työskentelin mainosalalla joitain vuosia. Ja yksi asia täytyy tehdä selväksi, jos haluaa myydä enemmän ja muut muuttaa kuluttajien tottumuksia, niin täytyy kuulla kuluttajia. Ja sellaiset ratkaisut, jotka eivät ota kuluttajia huomioon, eivät ole mistään kotoisin. On hyvin tärkeää, että kuuntelemme siis myös kuluttajia. Se on täysin ratkaisevaa. On tärkeää tehdä järjestelmästä mahdollisimman yksinkertainen, niin että lähtökohta tarvetta on jo tunnetussa ja minun mielestäni on täysin ilmiselvää, että meidän on säilytettävä suljettu järjestelmä, koska se on yksinkertainen. Ja kun tässä nyt on juuri kerrottu, miten nämä avoimet skaalat johtavat vain hämmennykseen, niin tässähän on suuri vaara, että kuluttajat käyttäytyvätkin aivan toisin kuin mitä me toivoisimme. Täytyykö tästä nyt tehdä näin monimutkaista? Eikö yksinkertainen Eikö löydy yksinkertaista tapaa, yksinkertaista merkintää, jossa on vaikkapa vuosiluku, ja komissio ja me yhdessä alan toimijoiden kanssa voimme valmistella pitkän aikavälin aikajanan, jossa vuosien ajan arvioidaan laatua. Eli lyödään lukkoon, mitkä vaatimukset on täytettävä, jotta vihreälle alalle ylipäätään voi päästä. Ja sitten myös valmistajat tietävät, mitä heiltä vaaditaan. Ja jos tässä merkinnässä on vuosiluku, niin äh, kuluttaja voi aina nähdä, milloin tämä luokittelu on tehty. Ehkäpä tämä voi valmistajien suhteen johtaa ongelmiin, mutta mielestäni on hyvin tärkeää, että asetamme riman tarpeeksi korkealle ja teemme tästä mahdollisimman yksinkertaista niin, että kuluttajat saavat äh, yksinkertaisen järjestelmän, joka on helppo ymmärtää. Ja vain tätä kautta voimme varmistua siitä, että äh, myymme säästäviä tuotteita. Kiitoksia. Ja nyt ihan kaikkein viimeisin puheenvuoro rouva Tikau. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää rouva Podimata hänen mietinnöstään ja sitä, että hän teki aloitteen tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. On joitain valtioita, muitakin kuin Euroopan unionin valtioita, jotka pyrkivät edistämään sellaisten tuotteiden myyntiä ja kuluttamista, eh, jotka ovat eh, kestäviä. Ja tätä, he pyrkivät tätä edistämään eh, ihan tuilla. Ja kyseessä on juuri ovat juuri energiatehokkaat tuotteet. Ja mitä merkintöihin tulee? Mielestäni merkintöjen on oltava mahdollisimman yksinkertaisia niin, että kuluttaja voi ne ymmärtää. Ja että kuluttajille myös sel- selvitetään, minkä kriteerien pohjalta ää, nämä merkinnät on myönnetty. Ää, kuluttaja haluaa luonnollisesti energiatehokkaamman tuotteen, koska näin kuluttajan omat kustannukset laskevat ja hän toimii ympäristön puolesta. Toivon parahin esittelijä, että neuvottelut neuvoston kanssa johtavat direktiiviin, joka on kansalaisten etujen mukainen, sillä jos järjestelmä on monimutkainen ja tarjoaa liikaa tietoa, ja jos siinä ei ole selkeitä kriteereitä, teemme karhun palveluksen kuluttajillemme, hämmennämme heitä, emmekä pääse energiatehokkuus tavoitteisiimme. Tämä aihe on muuten hyvin lähellä toista aihetta, nimittäin rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia koskevaa kysymystä ja vähimmäistandardithan on lyöty lukkoon rakennusten energiatehokkuuden suhteen ja meidän on oltava tässä asiassa myös mahdollisimman selkeitä. Kyllä, tänään tarkoitus oli kuulla komissiolta uusimmasta tutkimuksesta ja siitä keskustella ja sitä arvioida. Me olemme tässä nyt pyrkineet välittämään tietoa siitä, miten kuluttajat suhtautuvat näihin eri järjestelmiin. No niin, meillä on vielä hieman aikaa, ei paljon, mutta vähän kuitenkin. Ja nyt pyytäisin vieraitamme ja e, esitelmiöitä vastaamaan kysymyksiin. Aloitetaanko sieltä Rouva Houpista vaikkapa ja siirrytään sitten vasemmalta oikealle. Eli nyt voitte vastata kysymyksiin. Minulla on hiukan vaikeuksia tämän teidän nimenne kanssa edelleen. And to all the speakers. Um... Kiitoksia, herra Roel ja muut puhujat. Käyn läpi hyvin nopeasti yksi kerrallaan herra Brezinalle. Milloin nyt uudet tuotteet tähän skaalan idea olisi, että aina AG-skeela asetettaisiin uudelleen, olisi tarpeeksi tilaa huipulla uusille tuotteille tulla siihen Kuvittelisin itse asiassa, että uudet tuotteet tulisivat paremmin, jos se olisi A ja muut BC näyttäisi huonommalta. Jos kaikki sen alapuolella olisi vielä A tai plus, mitä tahansa, jos siihen verrataan. Rova Hollille olen täysin samaa mieltä kaikkien kommenttien kanssa. Valitettavasti ajattelemme, että tämä komission tutkimus ei näytä olevan äh, lähelläkään äh, täydellistä pohjaa tälle tärkeitä kysymyksiä puuttui siitä. Herra Lange, olisimme täysin samaa mieltä sitä, että vihreä väri menettää merkityksensä, olisi miten nätti tahansa, jos kaikilla on A siinä. Ja hyvä testi olisi ollut se, että mikä on tämän kirjon huipulle ja mihin, miten mitkälle voi mennä. rajamaturuille. niin tietysti ääntämistäni niin pahoittelen. Olisimme samaa mieltä, että on hyvin tärkeää, että valmistajat ja vähittäismyyjiä koulutetaan, mutta myös kuluttajan täytyy ymmärtää merkki. Ja ostaa tämä on sen selkeä viesti. Meidän täytyy myös kysyä että mikä on kulut siitä, jos ei tueta energiatehokkaimpia laitteita ja rohkaista ihmisiä niitä ostamaan. Herra Chichesterille, kun otetaan huomioon, että kulut kulu on tekijä, joka vähentää ihmisten motivaatiota ostaa energiatehokkaampia laitteita, on tärkeä selkeästi eh, ottaa esille huonot tuotteet. En sano mitään komissiolle siitä, että millä tasolla ihmiset eivät menisi alle. On tärkeää, että ei nä- saada huonot tuotteita näyttämään hyviltä. Herra Jelly, sitten tämä konsultaatio. Kiitoksia paljon, että otit tämän esille, koska olemme pettyneitä. Kuten sanoin, edustajamme menivät sidosryhmä kuulemiseen. Esitimme kommentteja, kuten huip, huipult, kysymyksiä huipu, huipulta skaalasta, niin täytyy huomioon, kuten sanoin viimeistä versiota tästä surveesta ähm, tutkimusta nähneet. Se oli vähän puolittainen konsultointi, sitten puolalainen herrasmies äh, anteeksi espanjalainen, kun se oli ylävirran ratkaisuun ongelmasta. Sitten herra Rode Olemme täysin samaa mieltä, että kuljettajat ymmärtävät tai ajattelemme, että kuljettajat ymmärtävät transition ja sen vuoksi on harmi, että se printattiin niin pienellä se asia sinne ja muita optioita ei otettu huomioon. Kiitoksia. Seuraavana koska herra Johnson täytyy lähteä, niin antaisin puheenvuoron komissiolle. Siinä oli aika paljon kysymyksiä, herra Johnson, eikä voisitte vastata niihin, ettei unohdeta tätä teidän osuuttanne. Thank you, Chan. Thank you for all the comments. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikista näistä kommenteista. Ensimmäiseksi tässä täytyy sanoa se, että komission jäsen ja komissio ne eivät ole vielä tehneet minkäänlaisia päätöksiä tässä asiassa. On pyydetty järjestämään, tekemään tutkimus ja järjestämään kuuleminen ja sen jälkeen tehdään päätöksiä. Ja minun täytyy sanoa, että ne kommentit Rova Hallilta ovat hienoinen pettymys meille. Me olemme vilpittömästi pyrkineet siihen, että vastaan kahteen kysymykseen. Ensimmäinen on se, mikä, minkä näistä eri merkinnöistä kuluttajat ymmärtävät parhaiten, jos tässä otetaan kriteeriksi se tieto, joka heidän tulisi tästä ymmärtää. Ja toiseksi, mitä, mitä kuluttajat ymmärtävät silloin, kun siirretään, siirrytään järjestelmästä toiseen, oli kysymys sitten uudelleenluokittelusta luokittelusta a b tai e, A-plussasta E A-miinukseen. Me käytimme paljon aikaa keskustellaksemme kaikkien eri osapuolten kanssa, jotta vastaus löydettiin, mutta me emme esittäneet kysymyksiä, jotka vastaisivat siihen kysymykseen, mikä järjestelmä sitten manipuloisi kuluttajia tietyn päätöksen suuntaan, koska meidän mielestämme merkinnän tarkoituksena ei ole manipuloida kuluttajia suuntaan taikka toiseen. Tietyt kysymykset, joita kansalaisjärjestöt ehdottivat meille, niiden tarkoituksena oli selvästikin saada aikaan se, että päädyttäisiin merkintään, jolla voitaisiin manipuloida kuluttajat tekemään tietynlaisia valintoja sen sijaan, että tarjottaisiin heille vain tietoja, jonka perusteella he tekevät valintansa itse. esimerkiksi tämä kalvo, jonka nyt näette, niin sen tarkoituksena on selvästikin esittää kysymys siihen suuntaan, minkä tyyppinen merkintä, oli kysymys A++ tai uudelleenluokittelusta, minkä he ymmärtävät parhaiten, mikä tarjoaa heille sellaista tietoa, jonka kautta he voivat ymmärtää sen valinnan, jonka he tekevät. Ja komissio on sitä mieltä, että tämä on merkinnän tarkoitus. Merkinnän tarkoitus ei ole manipuloida suuntaan taikka toiseen. Nyt kun olen kaiken tämän sanonut, Kuten sanoin, komissio ja komission jäsen, me emme ole tehneet tästä päätöksiä ja olen hyvin pettynyt, kun tässä nyt on vihjattu siihen suuntaan, että komissio yrittää tässä työntää asioita teollisuuden tai kuluttajien tai mihin suuntaan tahansa. Näin ei todellakaan ole. Me pyrimme löytämään vastauksia ja pyrimme vastaamaan siihen kysymykseen, mikä järjestelmä tarjoaa kuluttajille sen tiedon, jota he tarvitsevat. Ja tätä tehdessämme me tarkastelemme näitä kolmea kysymystä. Ensimmäinen, tarjoako merkinnän tarjoavatko merkinnän tiedot kuluttajille sellaisia tietoja, jotka auttavat kuluttajia tekemään älykkään päätöksen? Tämä on siis se kysymys. Ei se, että johtaako tämä siihen, että he ostavat tietyn tyyppisen laitteen, vaan tämä kysymys tarkoittaa sitä, että saako merkinnästä riittävästi tietoa, jotta voi tehdä älykkään päätöksen. Toiseksi, tarjoaako se tuottajille kannustimia parantaa tuotteita, ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Ja kolmanneksi, johtaako se siihen, että byrokratian määrä vähentyy? Ja nämä ovat mielestäni ne kolme kysymystä, joihin tässä tulisi keskittyä. Se tutkimus, jonka komissio on tehnyt, se tarjoaa paljonkin tietoa tässä suhteessa. Me emme millään muotoa sano, että tämä on mikään graalinmalja kaikkien tutkimusten joukossa ja komissio tulee tarkastamaan kaikki, tarkastelemaan myöskin näitä muita tutkimuksia, joita on jo saatavilla ja joita tulee tietoon jatkuvasti ja joista sitten voidaan tehdä ehdotuksia neuvostolle ja parlamentille sen suhteen, mitä tässä tulisi tehdä. En tiedä, haluaako Andre jotakin faktoja vielä tähän lisätä. Kiitos. No ehkä vastatakseni tiettyihin kysymyksiin joita tässä suoraan komissiolle esitettiin, niin miksi tässä nyt siirtymäkauteen on keskitytty? No yksinkertaisesti siitä syystä, että me elämme todellisessa maailmassa. Me emme tässä keksi pyörää uudelleen. Meillä on jo merkinnät olemassa. Ne löytyvät kaupoista, eli tehtiinpä mitä tahansa, niin jonkinlainen siirtymäkausi joka tapauksessa tulee ja täytyi mitata tätäkin ulottuvuutta. Todettiin myöskin, että voitaisiin toivoa, että innovointia tapahtuisi ja että asiat pikkuhiljaa menisivät eteenpäin ja että pikkuhiljaa kehitystä tapahtuisi. Eli joka tapauksessa siirtymäkausi on edessä ja me halusimme vain ottaa tämän ulottuvuuden huomioon. Sitten toiseksi tässä puhuttiin 72 prosentista, eli 72 prosenttia hyvin ymmärsi tämän AG-mallin onneksi, koska nämä merkinnät kaupasta löytyvät tänä päivänä. Ja sitten kuluttajille sanottiin, että jossakin vaiheessa täytyy uudelleen luokitusta harjoittaa ja että vuoden 2009 A, niin se onkin vuonna 2010 C-luokan laite, niin yhtäkkiä kuluttajat hyppäävät laivasta ja vain 19 prosenttia tai jopa 14 prosenttia puoltaisivat tällaista järjestelmää. Eli tässä tämä ero näiden eri numerotietojen välillä. Ja sitten kuulemisten todellisuus. Me olemme järjestäneet merkintäkomitean kokous. Kaikki osapuolet olivat mukana kutsuttuja. Me olemme käyneet kirjeenvaihtoja, on eri, esitelty eri malleja, niihin on tehty tarkistuksia. Ehkä jokainen osapuoli ei nyt saanut tarkalleen sitä, mitä halusi. Teollisuus ei puhunut, mutta teollisuuskin esitti muita kysymyksiä. Tietenkin olisi voitu esittää paljonkin hankalampia kysymyksiä Kansalaisjärjestöjen pyynnöstä tänne lisättiin tämä viimeinen kysymys. Se ei ollut meidän perusehdotuksemme Myöskin kansalaisjärjestöjen pyytöstä poistettiin tämä hintaulottuvuus näistä kysymyksistä, koska hinta tietenkin vaikuttaa päätöksiin ja se olisi ollut paljon silmiinpistävämpi näissä saaduissa tuloksissa, jos siitä olisi pidetty kiinni. Eli me olemme pitäneet kyllä kommenteista kiinni, mutta emme sataprosenttisesti ole voineet kaikkia miellyttää, koska tästähän olisi tullut täysin hallinnoimaton asia, mutta kokonaisuus kuitenkin oli harkittu Keskusteltiin koosta, näiden kirjaimien koosta. Jotkut jopa ehdottivat, että lisättäisiin toinen merkintä, jotta energiamerkinnän vieressä olisi toinen merkintä, joka sanoisi, että tämä on vanha merkintä mutta meidän mielestämme yksi merkintä sen tulisi riittää. No tietenkin voidaan kiinnittää kuluttajien huomiota tavalla tai toisella, mutta tämä nyt ei ole vielä, tätä ei ole vielä selvitetty. Rengaskysymys, niin miksi renkaiden kohdalla AG-luokitusta on ehdotettu? No sen takia, että me pidämme tästä AG-merkinnästä me olemme luoneet nämä luokat sillä tavalla, että A on niin vaativa luokka, että meillä on vielä muutama vuosi edessämme ennen kuin tuottajat ja renkaat pääsevät tähän A-luokkaan. Eli tässä vaiheessa meidän ei tarvitse avata tätä uudelleen, koska tämä portaikko jo alusta lähtien oli suunniteltu tällä tavalla me emme ole tässä pyrkineet ennakoimaan sitä, tullaanko uudelleenluokittelussa sitten päätymään A plussaan, A miinukseen vai mihin ratkaisuun. Ne tärkeät tiedot, joista tässä puhuttiin, toisin sanoen se, että merkinnän täytyisi olla ymmärrettävänä. Tämä meidän mielestämme on olennaista – meille sanottiin, että A-miinusta kansalaiset eivät ymmärtäisi. No, voitte helposti kuvitella, että A-G ymmärrettäisiin. Ja sitten A on parempi kuin B. Siis tässä täytyy ymmärtää tämä problematiikan kokonaisuus, koska voin vakuuttaa teille, että jos me voisimme tyytyä A, G, niin sitten me emme tänään täällä kokoontuisi. Olisi niin paljon helpompi vain pitää kiinni tästä A, stä. Mutta kuitenkin asiat ovat menneet eteenpäin. Meillä on uusi laitesukupolvi, eli tämä siirtymävaihe on hankala. Ja me toivomme, että näiden saatujen tietojen perusteella me voimme päädymme tekemään sen oikean ratkaisun. Ja tässä Haluaisin myöskin kertoa teille, että huomiseen mennessä me voimme toimittaa teille kaikki nämä yksityiskohtaiset tiedot näistä kyselykaavakkeista ja voimme toimittaa ne jokaiselle, jotta te voitte kukin tahollanne analysoida ja sitten vetää itse omat johtopäätöksenne. Kiitoksia. Sitten seuraavana Rova Maurer. Thank you. Um... Kiitoksia. Minä haluaisin ja sitten kaksi nopeaa näkökohtaa. Jos A++ olisi vaihtoehto ratkaisuksi, Erkki keskustui nyt enemmän kuluttajatutkimuksesta, että ratkaisu, jossa on enemmän luokkia A yläpuolella, kuten A++, on vähemmän ymmärrettävä, mutta tästä ehdotuksesta jo sääntelykomiteassa keskusteltiin ja olisimme valmis siitä keskustelemaan vaihtoehtona, jos tietysti siinä olisi ehtoja. Ensinnäkin ei pitäisi lisätä A yläpuolelle luokkia, jos sillä ei ole teknologista tarvetta, koska jos on vain A++, A++ ja A eh, jääkaappi, mutta B olisi tyhjä, niin sillä olisi merkitystä kuluttajille. Jos kaikki luokat ovat täynnä, niin silloin vain, ja on tarve palkita edelläkävijöitä A++ luokilla, niin sitten olisi valmiita sitä keskustelemaan, mutta niiden täytyisi olla tekninen tarve, ja vain et, et, pitäisi palkita. Sitten toinen asia, A-plus-järjestelmässäkään ei, sitä ei pitäisi laajentaa, että tulee liikaa A++ luokkia, koska kuluttajat eivät enää sitten näe, että onko enemmän kuin kolme plussaa. Joten tässä pitäisi aloittaa uudelleenarviointiprosessi aina kun skaalan loppu on saavutettu. Jos on enemmän kuin seitsemän luokkaa, niin niin on suuri ero sitten huonompien ja parhaimpien välillä, niin kuluttajien pitäisi tehdä, pystyä tekemään paremman tuotteen hyväksi valinta. Sitten lyhyesti kuluttajan ymmärtämisestä, mitä komission tutkimuksessa tuli esille, niin AG on vähiten äh, ymmärrettävä ja äh, suosittu ja kuluttajat sitä haluaisi. Yksi kuva, jossa C, vanha ja uusi C-luokan jääkaappi näytettiin siinä kuvassa ja siinä oli eri energiatehokkuus. 59 prosenttia kuluttajista valitsi tai otti siltä esille energiatehokkaamman vaihtoehdon, mutta koska dataa ei ole nähty yksityiskohtaisesti, niin tämä enempää ei voi sanoa tällä hetkellä ja lisäanalyysiä tarvitaan paljon, jotta voidaan nähdä, että mitä tämä tutkimus voisi tuoda esille. Ihre Kollegin Frau wollte auch noch ganz... Rova Kalma halusi myöskin sanoa lyhyesti jotain, mutta todellakin täytyy nyt katsoa tätä aikaa. Um, just to add and come back to... Kiitos. Haluaisin lisätä ja palata näihin esitettyihin kysymyksiin. Eli mitä kuluttajajärjestöt tekevät myyjien kouluttamiseksi, koska heillä on tärkeä rooli tässä järjestelmässä ja tämä on hyvin tärkeä. Tietenkin kuluttajajärjestönä meidän tarkoituksena on informoida kuluttajia ja kouluttaa heitä ja tämä avoin järjestelmä, se olisi hyvin hankala, koska tämä tarkoittaisi sitä, että meidän täytyisi päivittää päivittäin tietojamme siitä, mitä nämä minkin, minkäkin merkin kohdalla ovat ne parhaimmat luokat. Ja sama ongelma tietenkin olisi sitten myöskin myyjien kohdalla edessä tämä suljettu AG-luokittelu on se, jota Ranskan ja Ison-Britannian jälleenmyyjäjärjestöt ovat tukeneet nimenomaan sen takia, että he tarvitsisivat valtaisia voimavaroja pitääkseen itseään, itsensä ajan tasalla näistä eri luokituksista. Sitten kysymys siitä, kuultiinko kuluttajajärjestöjä olen samaa mieltä siitä, mitä kansanjärjestökollegani tässä sanoi. Meitä kuultiin tämän kyselykaavakkeen laadinnan alkuvaiheessa, mutta valitettavasti meidän kommenttejamme ei otettu huomioon. Näyttäisi ainakin tältä. Ja meidän täytyy tarkastella tätä sitten raakatiedon perusteella hieman syvällisemmin. Oliko todellakin näin? Sitten myöskin esittiin kysymys kustannuksista tuottajille ja jälleenmyyjille. No jälleenmyyjien taholta tätä on hankala tarkastella, mutta se, että merkintä on selkeä, se on tärkeämpi seikka kuin se taakka, joka syntyisi siitä, että näitä merkintöjä päivitettäisiin jatkuvasti. Eli äh, päivityksen kustannukset ovat paljon korkeammat kuin se, että uudelleen luokittelu tehtäisiin. Eli näitä kahta asiaa täytyy tarkastella, niitä täytyy verrata toisiinsa. Kiitos, herra Falcioni. Much, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja saattaisi näyttää siltä, että kun kuuntelee tätä keskustelua, että toimialalla on eri näkö kuin kuluttajilla, mutta itse asiassa ensimmäinen asia, joka millä tahansa markkinointikurssilla opetetaan, on se, että asiakas on kuningas. Ja tämä on se ohjaava periaate juuri meilläkin. Kuluttaja on kuningas. Miten tämä voidaan muuttaa tosiasioiksi. Vain niin, että esitetään lausumia, jotka perustuvat faktoihin. Olen kuullut monia mielipiteitä, olen laittanut ne tänne ylös. Kuluttaja ei ymmärrä A-20, kuluttaja ymmärtää A sitä g avoin järjestelmää eh, johtaa kuluttajia harhaan, mutta missä on data, joka nämä oletukset todistaa? ainoa huomio, jonka haluan tehdä. Tehkää päätös, joka perustuu tosiasioihin. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Abschließend... Kiitoksia. Sitten lopuksi kollega Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε... Hyvät kollegat, hyvät naiset herrat, varmaankin ymmärsitte, että on suhteellisen vaikea tässä nyt tehdä yhteisiä johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Olemme nyt kuulleet argumentit eri osapuolilta. Ja nyt on niin, että tunnemme nämä argumentit jo aika suurelta osin. Tietysti uusiakin elementtejä on tullut esille, nimittäin tämä komission tutkimus. Siinähän kuulimme olennaiset johtopäätökset siitä, jotka herra Andre Bisa esitteli. Hän sanoi itsekin, että tähän mennessä hän ei ole nähnyt näitä täydellisiä kysymyslomakkeita. Sitten on vielä se näkökohta, että komission tutkimus tulee, sitä voi tehdä eri johtopäätöksiä tai sitä tehdään eri johtopäätös kuin muissa kansallisissa tutkimuksissa, joita on tehty. Esimerkiksi yliopiston tutkimukset tai kulttuurijärjestön tutkimukset. Ja uskon, tai siis en usko, että tämän voimme ratkaista sen perusteella, että yksi tutkimus olisi uskottavampi kuin toinen. Mutta se, mitä haluaisin painottaa tässä vielä, on se, että tietyt kollegat ovat vähän epäileväisiä tämän metodiikan suhteen komission puolella, jonka komissio valitsi. Uskon, että tämä on tällainen pidättäväisyys, joka voidaan johtaa siihen, että huhtikuussa ilman, että vaikutuksen arviointia tehtiin, niin siis, että huhtikuussa nyt ihan energiamerkki käsittely lopetettiin ja sitten avoin luokittelu otettiin televisioille ja tämän parlamentti pani tietysti merkille ja tätä taustaa vasten täytyy nähdä, että tässä oli sitten eri käsityksiä. Se, että tässä tutkimuksessa, oliko se tahto, että valitaan paras merkki, se, että kuluttajille se olisi todellakin selkeää. Ensimmäisessä käsittelyssä parlamenttihan sanoi jo selkeästi oikeasti, että parlamentilla ei ole intressiä siihen, että päättää toisen tai toisen merkin puolesta haluaisin vain painottaa sitä, että olemme kaikki sitä mieltä, että, että energiamerkki oli menestystarina 17 vuoden ajan Euroopalle ja perus kriteeri. Ja ohjenuora parlamentille on siinä, että meidän täytyy varmistaa se, että myöskin tulevina vuosina tämä merkintä tulee olemaan menestystarina. Tavoite on sitten siinä, että energiamerkki on sellainen, jonka kaikki eurooppalaiset kansalaiset tuntevat, kaikki kuluttajat kaikkialla Euroopassa – niin pohjoisessa kuin etelässäkin uusissa jäsenvaltioissa myöskin. heikoimmissakin maissa, heikoimmin maissa. Eli ei täytyy olla kysymys siitä, että vain on high tech laitteista kysymys tai että koulutetummat ihmiset ymmärtävät merkin. Tämä merkki on väline, jolla yhä vahvemmin voidaan hoitaa tätä Euroopan unionin kohesiota, yhteenkuuluvuutta, niin että voidaan kaikkialla saavuttaa kautta EUn tämä suuri perinkertakuus. Kiitoksia näistä huomioista ja vielä kerran ja omalta puoleltani haluaisin sanoa hienoille varjoesittelijöille, että toivomme ja heidänkin puolestaan, että toivomme, että löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun, joka todellakin sitten osoittautuu tehokkaaksi. Haluan minäkin kiittää paitsi vieraitamme myös esittelijämme Rouva Podimaattaa. Kovasti työtä on tehty ja hieman on vielä työtä tekemättä. Sydämelliset kiitokset näin tämän kokouksen osuus on päättynyt. Pidetään parin kolmen minuutin tauko ja jatketaan sitten.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 käytävät tärkeät keskustelut ja siirrämme nämä keskustelut joko salin ulkopuolelle tai lykkäämme niitä myöhäisempään ajankohtaan, koska nyt meillä on paikalla vieras. Ich darf in ihrer aller meidän kaikkien nimissä toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan teknologiainstituutin puheenjohtajan herra Martin Schurmansin tai Schurmans, kun se on, nistelöi varmaankin osaa tämän paremmin kuin minä. Todella siis mukavaa, että teillä on aikaa meille me olemme erittäin uteliaita kuulemaan, mitä siellä EIT on tällä hetkellä käynnissä. Me olemme keskustelleet pitkään ja kiistelleet siitä, pitäisikö ja jos, niin miten ja koska tällainen instituutti perusta Ja todella siis lämpimästi tervetuloa ja äh, olkaa hyvä. Royal, uh, ladies and gentlemen, it's, uh... Hyvät naiset ja herrat, ehkä hyvää huomenta. Tarkistan tässä, että kaikki kuulette minua. Hyvä. Niin, on kunnia ja ilo olla täällä ja kertoa teille, missä EITn kanssa mennään. Ymmärrän sen, että täällä on paljon uusiakin jäseniä, eli ehkä kannattaa hieman kertoa siitä, mikä EIT on ja miksi se on muotoutumassa. Niin, mitä, mikä EIT on? No mehän puhumme yksinkertaisesta asiasta. Sen täytyisi toimia katalysaattorina muutokselle Euroopan unionin innovaatiokapasiteetissa ja vaikutuksessa. Tämä on pitkä lause, josta en itse kovinkaan paljon pidä, eli itse haluaisin olla hieman suorasukaisempi. Eli palaan tässä tähän kapasiteettiin. Monien mielestä Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni ponnistelee kapasiteetin lisäämiseksi. EIT pääasiassa keskittyy innovaation vaikutukseen. Me haluaisimme saavuttaa asioita ja palaan sitten myöhemmin siihen, mitä me haluamme saavuttaa. Meidät perustettiin 11. maaliskuuta 2008 komission päätöksellä. Kyseessä on riippumaton yhteisön elin. Uskoakseni olemme ensimmäinen tämän tyyppinen EU-elin. Ja riippumaton tarkoittaa yhtäältä sitä, että me olemme päätöksien suhteen riippumaton, mutta tietenkin olemme toisaalta tilivelvollisia Euroopan unionin komissiolle. Ja tämä on sellainen rooli, jota me, jonka me haluamme ylläpitää ja olemme hoitaneet sitä hyvin. Te ette ehkä ole nähneet tätä kovinkaan usein eurooppalaisissa ohjelmissa, mutta me todellakin puutumme tämän tietotriangelin kolmeen osioon, eli korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon, mutta itse mieluummin puhuisin bisneksestä ja hieman spesifioin tätä termin käyttöä myöhemmin. On mielenkiintoista. Ruotsin kanssa me tapasimme äh, Göteborgissa ja me puhuimme tästä ja joku kysyi minulta, että mikä näistä kolmesta on kaikista tärkein ja minä sanoin, että ne ovat kaikki yhtä tärkeitä. Tietenkin Tärkeää tässä on se, että meidän kaikkien tulisi tajuta, ja tämän haluan sanoa suoraan, meidän kaikkien täytyy tajuta se, että innovaatio ei lähde liikkeelle teollisuudesta, eikä se lähde liikkeelle koulutuksesta eikä tutkimuksesta, vaan se saattaa lähteä liikkeelle ihan missä, mistä kohtaa tahansa tässä innovaatiokeksusta. Ja tästä syystä minä haluaisin puhua innovaatioverkosta. Eli nämä kolme tietokolmion osiota ovat yhtä tärkeitä, ja jos yksi jää huomiotta, niin sitten meillä on ongelma. Meidän kannaltamme on hyvin tärkeää, ja tämä on itse asiassa se mandaattikin, joka meille on annettu, me haluaisimme toimia hyvin keveässä rakenteessa. Itse taustani tulee teollisuudesta, olen työskennellyt 37 vuotta Philipsillä ja muissa firmoissa ja olen hyvin tietoinen siitä, että asiat täytyy hoitaa yksinkertaisesti ja keveän rakenteen puitteissa. Ja tähän keveään rakenteeseen kuuluu kaksi elementtiä. Meillä on riippumaton EITn hallintoneuvosto, no se on hieman suurempi kuin mitä olin suunnitellut, mutta hallintoneuvosto on erittäin hyvä ja me saamme tukea sitten päätoimistolta, joka tulee olemaan Budapestissa. Se on rakenteilla ja toivon mukaan tämän vuoden lopussa pääsemme aloittamaan toimintamme. Tässä vaiheessa onkin hyvä mainita se, että viime viikolla tulimme siihen johtopäätöksen, tai itse asiassa kaksi viikkoa sitten, että Gerard de Nacelle, ehkä olette nähneet tämän ilmoituksen, hänestä tulee EITn johtaja, eli henkilöstöäkin pikkuhiljaa rakennetaan tätä päätoimistoa varten. Toinen ulottuvuus tässä kevyessä rakenteessa on tämä operationaalinen toteutus. Tässä puhutaan kahdesta tai kolmesta tieto- ja innovaatioyhteisöstä ja me toivomme, että ne voitaisiin nimetä jo joulukuuhun mennessä. Tähän liittyvä rahasumma on kovin pieni, eli 309 miljoonaa, mutta tähän palaan myöhemmin koska me tulemme toimimaan tässä ohjelmassa aika lailla eri tavalla, jos tätä verrataan muihin ohjelmiin. No niin, sitten jos puhutaan muutamasta työperiaatteestamme, koska me olemme hoitaneet asioita hieman eri tavalla tavanomaisuudesta poiketen. Ensinnäkin me haluamme keskittyä johtajuuteen. Mainitsen tämän sen takia, että meidän täytyy hyväksyä se seikka, että me aloitimme toimintamme viime vuoden syyskuussa. Sitten meille annettiin tehtäväksi perustaa nämä tieto- ja innovaatioyhteisöt vuoteen 2010 mennessä. No se osoittautuu melkein mahdottomaksi Meillä oli myöskin paljon johtajuutta johdokunnassa ja meidän täytyy edetä asioissa paljon nopeasti ja tämä tulee eteemme kerta toisensa jälkeen. Me haluamme myöskin varmistaa sen, että me toimimme yksinkertaisella tavalla. Voisin antaa yhden esimerkin. Meidän tehtävämme monen yllätykseksi. Meidän tehtävämääritelmä on yhdeksän sivua ja kriteerilista oli neljä sivua pitkä. Ja tämä on täysin järkevää, koska tämä on toteutettavissa ja minä luotan näiden ehdotusten älykkyyteen ja että tämän kautta päästään oikeisiin tuloksiin. Ja sitten vielä palaan tähän can do periaatteeseen. No te voitte sanoa, että lainassa tämän herra Obamalta. No ei tämä Obamalta tule, tämä on läntisessä maailmassa hyvin vanha motto. Minä, minua aina hämmentää se Eurooppa, joka on hyvä kyllä esittämään kysymyksiä. Se on erittäin hyvä, mitä tulee esteiden rakentamiseen, voidaanko tehdä asioita toisin, arvuutellaan asioilla – ja minä haluaisin hallintoston kanssa toimia tässä can do hengessä, toisin sanoen sen hengen mukaisesti, jonka mukaisesti me voimme toimia ja tulemme toimimaan ja saamme myöskin aikaan tuloksia joka ei automaattisesti ole se, mitä Euroopassa tehdään. Eli Euroopassa puhutaan paljon, mutta useinkaan tuloksia ei saada aikaan. Sitten on paljonkin keskitytty vaikutukseen. Ja mainitsen jo tässä vaiheessa, että tässä tulee laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Me tarkastelemme myöskin koulutuskysymyksiä ja myöskin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkojen luomisia. Ja tänä päivänä me todellakin puutumme tiettyihin avainhaasteisiin, joita meillä Euroopassa ja maailmassa on ja jotka liittyvät kestävän energiaan, ilmastonmuutokseen ja tulevaan tieto- ja viestintäyhteiskuntaan. Nämä kaikki liittyvät tähän tieto- ja innovaatioyhteisöön. Sitten vielä yksi tärkeä ulottuvuus, ja tämä on avainasemassa meidän kannaltamme. Me keskitymme EIT-ssä vaikutuksille, ja me olemme hyvin tietoisia siitä, että Euroopan unionin komissiossa on paljon mm, muutakin toimintaa, kaikenlaisia puiteohjelmia, yhteisiä yhteisyrityksiä ja meille tämä sopii se ohjelma, jota me rakennamme, siihen ei pystyttäisi ilman näitä muita olemassa olevia ohjelmia, koska ne hyvin pitkälti tukevat kapasiteettia, eli me tavallaan kukoistamme niiden ansiosta ja me myöskin kukoistamme kansallisten toimien ansiosta, mitä tulee esimerkiksi innovaatioon ja voimavaroihin. Sitten, missä tänä päivänä ollaan? Me käynnistimme työskentelyn 15. syyskuuta 2008 näiden tieto- ja innovaatioyhteisöjen tarjouskilpailu päätettiin 27. elokuuta 2009. Eli voitte todeta, että tässä on toimittu hyvin nopeasti ja me valitsimme ensimmäiset kaksi kolme yhteisöä joulukuussa 2009. Päämääränä on saada valita kolme. Jos me emme kolme riittävän hyvää löydä, niin sitten valitsemme kaksi. Korkea laatu on meidän kannaltamme avainasemassa. Sen jälkeen nämä yhteisöt saavat seitsemän vuoden puitesopimuksen ja ne toivon mukaan allekirjoitetaan vuonna 2010. Varmaankin siinä joudutaan neuvottelemaan ja keskustelemaan uudestaan näistä asioista ja tämänkin haluaisimme viedä nopeasti päätökseen. Eli tämä kaikki on edessämme ja näyttää aika hyvältä. Sitten jos hieman muutetaan keskustelun aihetta. Minun ei varmaankin tätä tarvitse teitä, teille selittää, tätä innovaatioulottuvuutta. Mitä innovaatioon tulee, me pikkuhiljaa laahaamme muusta maailmasta perässä. Puhun Kiinasta, Intiasta, Etelä-Amerikasta, Yhdysvalloista. Mutta tästä huolimatta, onko meillä Euroopassa riittävästi mielenkiintoisia mahdollisuuksia? Ja tähän vastaus on kyllä, ja voisin mainita muutamat, jotka ovat tulleet esille kesän aikana ja tietyssä määrin ne miellyttävät minua, eli voisimme niistä puhua hetken aikaa. Ensimmäinen on asia, jota minä kutsuisin yhteisiksi. Voisin antaa esimerkkejä. Puhuisin asiasta, josta on tulossa hyvin suosittu. Ehkä parlamentissakin näitä käytetään pikkuhiljaa, eli sähköinen paperi. Jos olisitte Yhdysvalloissa – ja haluaisitte laatia tällaisen sähköisen paperin, sähköisen paperin tänään, niin Yhdysvalloissa tätä ei voida toteuttaa. Miksi? Voidaan tarkastella sähköisen paperin laitteen komponenttia, jokaista komponenttia erikseen oli kysymys näytöstä tai mistä muusta komponentista tahansa, niin mitä tulee suunnitteluun tai tuottamaan, ne on tuotettu muualla, Kiinassa, Intiassa tai muualla. Eli tämä kokonainen tuotantopohja, joka mahdollistaa sen, että voidaan hallinnoida koko prosessia, jota minä siis kutsun tällaiseksi yhteiseksi asiaksi, niin sitä ei ole Euroopassa olemassa eikä Yhdysvalloissakaan kaikkialla. Ja monet teollisuuden alat miettivät, mitä tälle asialle tulisi tehdä. Eli tämä olisi mahdollisuus. Toiseksi, jos me tarkastelemme toimitusketjuja, no niistä on tullut hyvin pitkiä Yrityksinä me olemme vieneet toimintaa Kiinaan, Manilaan, kaikkialle. Ja nyt sitten, herra puheenjohtaja, olemme huomaamassa, että energia maksaa, ilmasto kärsii kaikesta tästä. Ja suoraan sanottuna tämän tarjontaketjun laskennat ovat muuttumassa. Eli teollisuus sanoo, että jos tämä koko tarjontaketju voidaan hoitaa Euroopassa, niin minä teen tämän. Ei ole tarvetta viedä tuotantoa Meksikoon tai Manilaan. Meksikohan oli Yhdysvaltojen ulottumattomissa jonkin aikaa sitten. Ja tänä päivänä Yhdysvallat uudelleen suunnittelee tuotannon siirtämistä Meksikoon. Eli tässä on mielenkiintoinen mahdollisuus, jota josta meidän tulisi olla tietoisia ja meidän tulisi pohtia, vaikkakin satamat esimerkiksi ovat kovin kiireisiä. Ja sitten tämä kolmas, tämä jo täällä mainittiin, me puhumme, olemme puhuneet energiasta, väestöstä, ympäristöstä. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä asioita yhteiskunnan kannalta. Eli tämä myöskin tarjoaa mahdollisuuksia. Mutta kun olen viimeiset kymmenen vuotta elämästäni viettänyt Kiinassa, niin voin kertoa teille, että siellä asioissa mennään todella nopeasti eteenpäin. Eli tässä on mielenkiintoinen mahdollisuus, mutta siihen liittyy tiettyjä varoituksen sanoja. Tänä päivänä Kiina rakentaa hiililaitoksia, yhden hiililaitoksen joka kuukausi. Ja kuka on maailman johtoasemassa näiden laitosten suhteen? Eittämättä Kiina, kun, ja se perustuu teknologialle, joka tulee Yhdysvalloista. Mikä on ainoa maailman maa, joka on kokeillut neljännen sukupolven ydinvoimalaa? Kiina. Ja mikä on ainoa yritys maailmassa, jolla on jo sähköautoja ja on asettamassa Shanghain ja Pekingin näitä sähköpistokkeita, jotta ihmiset voisivat ladata autojaan. Me puhumme, he ovat jo toimineet. Tämä on kivulias viesti, eli meidän täytyy todellakin hoputtaa toimintaa ja meidän täytyy keskittyä ja meidän täytyy olla agileja ja tämä on täysin välttämätöntä Euroopan unionin kannalta ja EIT voi tässä toimia tärkeästi. Sitten eteenpäin. Sitten jos puhumme hieman tästä vahvemmasta innovaatiosta Euroopassa – Yksi ulottuvuus on kapasiteetti, se on minun kannaltani hyvin tärkeää. Meillä on ollut tämä hieno Lissabonin suunnitelma, jossa saavutettaisiin ensin 2 prosenttia ja sitten nostettaisiin se 3 prosenttiin. No me olemme edelleen jumissa 2 prosentissa tai jopa sen alle, jos nyt suoraan sanon. Meillä on maita, jotka toimivat paljon paremmin. Me kaikki tiedämme Ruotsista, ja muista. Eli matka on vielä pitkä, mutta tätä työstetään parhaillaan sekä kansallisissa hallituksissa että eurooppalaisella tasolla. Me emme keskity tähän, mutta me laskemme sen varaan, että tämä toteutuu. Jos tämä ei toteudu, niin silloin me emme ota tästä asiasta vastuuta mihin me sitten keskitymme? Me keskitymme paljon enemmän vaikutuksiin, joita tiedolla on. Ja jälleen kerran tämä sama lista, eli uusia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia työpaikkoja, ihmisten kouluttamista, yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka liittyvät kestävään energiaan, ilmastonmuutokseen ja tulevaan tieto- ja viestintäyhteiskuntaan. Ja jos tämä pidetään mielessä, palaan tähän tieto- ja innovaatioyhteisöihin myöhemmin, mutta voin jo nyt kertoa teille, että jos nämä kirjoitatte ylös, niin silloin te voitte harjoittaa liiketoimintaa sillä tavalla, että tulokset ovat hyviä, ei ja tietenkin tällä on myöskin äh, sitten muitakin vaikutuksia. Eli jälleen kerran, jos siirrytään seuraavaan kalvoon, mitä me pyydämme? Tämä on meidän kannaltamme hyvin tärkeä, ja olen sanonut tämän aikaisemminkin, tämä täydellinen innovaatioverkosto. Meidän täytyy innovaatio, korkeakoulutus ja liike-elämä saattaa yhteen. Harvoin näin toimitaan, mutta tämä on kaikille meille haaste, mutta tämä täytyy toteuttaa, koska valitettavasti innovaatio ei pysähdy rajoille, joita näiden asioiden välillä on koska innovaatio käy koko tämän ketjun läpi. Ja annan vielä yhden esimerkin Kiinasta, koska sattumoisin olen ollut tämän maan toiminnassa mukana esimerkiksi lääketieteellisen opintokoulun opiskelijat siellä. Me annamme heille kolmantena vuotena rahaa, jotta he voivat ryhtyä itsenäiseen toimintaan. Ja jotkut lähtevät koulusta vain tutkintokourassa, joillakin on jo yritys pystyssä. Ja tämä on aivan eri tyyli ja toivoisin jotakin samanlaista myöskin Euroopassa. Sitten ihmisten Tämä on vaikea käsite, co-location of people. Tällä tarkoitan sitä, että me tuomme ison osan innovaatioketjua yhteen kansallisessa, paikallisessa keskuksessa. Se voi olla monikansallinen keskus, siinä voi olla eri osapuolia, mutta se on hyvin tiivis, jotta ihmiset tässä keskuksessa voivat keskustella keskenään, tieto virtaa ihmisten mukana, oli kysymys sitten yrittäjästä, tutkijasta, teknologiahepusta tai opiskelijasta tai yliopiston professorista. Ja tämä on hyvin tärkeää. Miksi? Me olemme jatkuvasti puhuneet verkostojen rakentamisesta ja Euroopassa me puhumme verkostojen rakentamisesta – esimerkiksi 40 osapuolen yhteisö ei tule saamaan aikaan minkälaisia liike-elämän tai koulutuksen tuloksia. No tämä ei ole mikään mukava viesti, mutta olen täysin vakuuttunut tästä, koska jos me tarkastelemme muuta maailmaa, mitä, missä ne innovaatiokeskukset ovat. No Stanford Yhdysvalloissa, Boston Yhdysvalloissa, olen itsekin asunut tällä alueella ja ne ovat fantastisia alueita. Kiinassa on Pekingi, Shenyang, Shanghai, Intiassa on Bangalore. En nyt tässä yritä sanoa, että me valitsemme yhden kaupungin Euroopasta ja keskitymme siihen, vaan sanon, että otetaan se, mikä meillä on jo hyvää, koska sitä on paljon ja tuodaan ne tällaiseen yhteistoimintakeskukseen ja sitten saamme yrityksiä aikaiseksi. Yksinkertaiset ja kevyet rakenteet ja prosessit, siitä puhuin jo, eli siirrytään eteenpäin. Can do, siitä puhuin jo. Ja tämä onkin mielenkiintoista, koska puheenjohtaja, jos sallitte, niin tätä hieman selitän. Uh, se, jos tarkastelemme sitä, mitä me Euroopassa tänä päivänä teemme, niin hyvin suuri osa toiminnasta tapahtuu hyvin uh, valvotussa ympäristössä ja se on ihan ok. Mutta jos halutaan kulkea innovaation suuntaan, niin tällaisesta valvotusta ympäristöstä täytyy siirtyä voimaannuttavaan ympäristöön, joka mahdollistaa siis tällaiseen can-do-ympäristöön. Se haaste, joka meillä on, on tasapainottaa yhtäältä, yhtäältä se oikea tilivelvollisuus, koska siitä me pidämme kiinni, mutta sitten toisaalta meidän täytyy taas voimaannuttaa ihmiset näissä tieto- ja innovaatioyhteydessä, jotta he pääsevät vieläkin pidemmälle ja pääsevät päämäärin. Ja tämä on mielenkiintoinen tasapaino, jota täytyy työstää. Ja tietenkin toinen ulottuvuus on avainalojen teollisuudessa ja yliopistojen mukaan, mukaan ottaminen. Tämän ei ole tarkoitus olla sellainen, jossa lähdetään liikkeelle nollasta. Eihän siinä ole mitään järkeä. Meillä on hienoja instituutteja ja tietopohjaa Euroopassa ja tälle tulisi rakentaa. Ja vaikka ei olekaan erinomainen, niin vieläkin voi tuoda kortensa kekoon. Now, talk about the knowledge and Ja nyt kun puhutaan näistä tieto- ja innovaatioyhteisöistä, kikseistä, nyt varmaankin ymmärrätte, eurooppalainen tapa tämä on periaatteessa ja mennään eteenpäin. Koska kysymys on sitten, että miten nämä kiksit rakennetaan. Ja hyvin mielenkiintoista oli hyvin valaiseva tapaaminen OECDn kanssa Pariisissa aiemmin tänä vuonna. Tietysti OECD paljon kirjoittaa raportteja innovaatiosta, mitä täytyy tehdä eri osa niin edelleen. Jos laskee nämä eri osatekijät innovaatiosijoita näistä erittäin hyvistä muuten sivuminen sanoen, kun niitä voin suositellaan raportissa löytää, niin saadaan sitä 200 osatekijää. Ei mikään teollisuuden tällä tavalla innovoi. Joten se, mitä täytyy tehdä, on yrittää löytää ne tärkeät muutamat, joita todellakin haluaa käsitellä ja siitä ne haluaa sitten ottaa ja saada pyörän pyörimään. Ja tätä olemme tehneet. Muuten, jos näin haluaa tehdä ja panoksena tuotoksena on business, liiketoiminta tai paremmin koulutettuja ihmisiä, niin pointti on se, että täytyy päästä käyttämään näitä kolme osatekijää tietokolmiossa tutkimus, koulutus ja innovaatiot. Näitä muutamaa tiukkaa haastetta olemme käsitelleet tarkemmin, niihin palaan kohta, mutta täytyy sitten huomata, että nämä kiksit ovat eräänlainen testi Euroopalle. Se, ne ovat kokeita tietyssä mielessä kaikki, mutta ne ovat sellainen koe, jota me, te itrenä, ette voi, meillä ei ole varaa antaa niiden epäonnistua. koska muuten täytyy kysyä, että mitä muuta Euroopassa on, jolla asia voidaan hoitaa. Ja tässä, tässä vaiheessa täytyisi keskittyä vaikutuksiin. on testaaminen käytännössä. Kiksin määrittelen nopeasti. Se on yhteisyritys sekä oikeudellisesti, käytännöllisesti mutta semanttisesti ottaen siinä on eri eh, partnereita. Nyt osapuolet ovat ymmärtäneet tämän tavoitteen. Kick-partnerit ovat toimijat koko tietokolmiossa. Tämä co-location, jonka mainitsin jo, tuovat suuren osan innovaatioverkostosta yhteen läheisyyteen, näin sitä voisi kutsua jos tarvitaan, että opiskelijat puhuvat professoreille, yrittäjille, muille, älkää tulko minulle verkoston kanssa, joka on 500 kilometriä pitkä tai suuri ja sinä järkeä. Jos voimme jatkaa. Muistutan näistä tuotoksista, koska tämä on ehdoton niin tärkeää. Ei liiketoiminnan luomista. Anteeksi, uuden liiketoiminnan luomista yrittäjyyden työnpaikkojen luominen, tietysti muut yhteiskunnalliset vaikutukset, mainitsin aikaisemmin, kun puhutaan uudelleenkin luomisesta. Teollisuus, joka on tässä mukana, niin se on ihan tar- ratkaisemaan tärkeässä asemassa meille. Tietysti eri, on eri asia, jos puhutaan energiasta, ilmastosta, tulevaisuudesta, informaatio- ja viestintätekniikassa, mutta tämä on se avainasia. asia. Mutta vanhesi on myös se, että usein yritykset kamppailevat, yrittävät löytää uutta liiketoimintaa. Se on olemassa vakiintuneille liiketoiminnalle vaikea löytää uutta liiketoimintamuotoa. No nyt olen ottanut tähän koulutuksen mukaan yrittäjä ihmisille. Tähän haluaisin palata, mutta haluaisin painottaa tätä jälleen, että Euroopassa koulutamme. Väärin, hyvin väärin. Sen haluan sanoa ensin. Meillä on fantastinen korkeakoulujärjestelmä. Ja monissa suhteessa se voi kilpailla muun maailman kanssa kuitenkin. Koulutamme työllisyyttä varten pääasiassa. Harvoin koulutamme siihen, että henkilöstä tulisi työnantajat. harvoin koulutamme ihmisiä yrittäjyyteen. Jotkut sanovat, että no eihän siihen voi kouluttaakaan yrittäjyyteen. Mielestäni tämä on väärä ajatus. Yksinkertaisesti se ei ole totta. Ihmisillä on omat tietyt mahdollisuutensa, mutta näiden predeterminoitujen mahdollisuuksien puitteissa voi tehdä paljon enemmän yrittäjyyden hyväksi. Ja ilman tätä tämä EIT ja kiksit epäonnistuvat. No seuraava kuva. Nämä muutamat avainhaasteet. Ensimmäinen on tämä erinomaisuus, excellence. Hyvin usein Euroopassa puhumme, että täytyy olla erinomaisia huippuja maailman mittakaavassa. Sitten kysytään, että no mihin verrataan. Ja sitten tulee hiljaisuus. Euroopassa meillä on hienoja toimintoja, erinomaisia. Se, mitä ei olla tehty, on, että yhdistettäisiin ne sillä tavalla, että ne voisivat kilpailla, olla hyviä myös maailman mittakaavassa. Toinen pointti on tietysti se, että täytyy antaa panos näihin olemassa oleviin kehityskulkuihin korkeammassa koulutuksessa. Yksi esimerkki Kiinasta, toinen esimerkki ei välttämättä Kiinasta. Tämä op- tekemällä oppiminen ei ole kovinkaan vahvalla siellä Euroopassa. Ja monen, Jotkut johtavat yleisöt ovat tämän tunnustaneet jo, joten yritämme nyt auttaa koska minä oletan, että jotkut johtuvista yliopistoista ovat kiksiä, osa kiksejä. Sitten yrittäjyys, siitä puhuin jo seuraava. Ja sitten tietysti on tämä, että käytetään täysimääräisesti hyväkseen yrittäjyyttä, sitä joka on olemassa tällä hetkellä. Aina kun, jos nyt katsoo ympärilleen ja näkee, että on uusia IT-yrityksiä tulossa esille. Mutta muutama viime vuoden aikana katsoin tätä top 500-listaa ja kysyin itseltäni, oletetaanpa, että top 100 muuttuu, no, ne on joka muutama vuosi. Jos viime vuosien katsoo, niin se muuttuu joka kolmas neljäs vuosi. Miten suuri osa näistä uusista, jotka tulevat top 100, tulevat Euroopasta? Luulaksenne. Se on äärimmäisen rajoittunut tämä. Ja jälleen tämä kuvaa jossain määrin sitä, että uusien liiketoimintamallien äh, mielessä, että tehdään erikoisasioita, niin siinä ei ole kovin luovia ja voisimme olla parempia. Teknisiä ja ei-teknisiä tutkimusta ja teknologiaa, joka johtaa täyteen käyttämiseen innovaatiomahdollisuuksissa. Tämä on mielenkiintoinen fraasi. Haluaisin esimerkin avulla jälleen valaista. Monet ihmiset, jos nyt minä puhun, me puhumme Euroopassa, yhä puhuvat siitä, että keksinnössä ollaan niin hyviä, mutta mikä on sitten tämä innovaation osa? Voin kertoa teille, keksinnöillä ei ole mitään tekemistä innovaation kanssa. In, keksintö on vain yksi tapa päästä sinne. Kiinahan menee in, imitaation kautta innovaatioon. Sitten on näitä muita tyyppejä innovaatioita. Sitten tämä jakelu, ketju, innova, perustainen innovaatio, kaikki nämä täytyy ottaa huomioon. Tuen perustutkimusta kovasti mutta pitäisi myös katsoa innovaatiota, joka perustuu olemassa olevaan tekniikkaan ja saada sitä eteenpäin. Mainitsin jo, että meillä on hyviä kykyjä Euroopassa. En ole pessimistinen, sillä meillä on paljon hyviä tutkimus- ja teknologiakeskuksia jossakin paikoissa. Meillä on vahvoja teollisuuden aloja. Täytyy ne saada yhteen vain ja saada tällaisiksi ylikansallisiin keskuksiksi, joista saadaan eurooppalaisia mahdollisuuksia, koska tämä on eurooppalainen pyrkimys. Co-location-keskukset, tämä on tärkeä. Se on ollut ehkä vaikein asia kiksien ehdotuksissa. Nyt ollaan nähty keskusteluissa, joita on ollut ihmisten kanssa, että sen kanssa todellakin kamppaillaan. Yritämme heitä auttaa aika paljon. Mutta olen todellakin vakuuttunut. Ja meillä on monia ystäviä liiketoiminnassa ja teollisuudessa, jotka sanovat, että tieto, joka liittyy papereihin, se ei toimi enää. Eli tiedon pitää virrata ihmisten mukana. Opiskelija voi tulla, hänellä on hyvä idea perustaa yritys, niin sitä pitäisi katsoa. On IPR. Se on tietysti mielenkiintoista. Euroopan yhteisön piireissä esimerkiksi odotetaan, että me Euroopan IP-ongelmat ratkaisemme teolliset oikeudet. Me olemme mieluumminkin, emme ole sellainen instituutti, joka voisi teolliset tekijänoikeudet ratkaista. Teemme kiksien kanssa työtä niin, että on motivoiva teolliset tekijänoikeuspolitiikka. Sidosryhmille monen niistä ovat aktiviteetissa mukana jo nyt, eikä se niin vaikka ole sitten. Eikö se tarkoita, että tarvitsemme europatenttia? En tiedä. Tarpeen suhteen ei olisiko hyvä ehkä näistä asioista pysymme etäällä, koska jos siihen mennään, niin sitten viivästymme vuosia ja vuosia ja vuosia, eikä sitä tule mitään. Seuraava. Uskon, että ylpeys Euroopan innovaatiosta ei ole niin paljon näkyvillä enää. Tästä puhuin kiinalaisille amerikkalaisille. He pitävät näistä ideoista kovin, mutta sanovat, että mutta on korkea aika, ei ole kovin näkyviä enää. Ja haluamme käyttää EIT-brändiä koulutuksessa tätä tukeaksemme. Seuraava. No niin, tässä on siis tämä lista. Muutama erikoisasia. CEO-tyyppistä johtajuutta tässä tarvitaan, siis pääjohtajatyyppistä johtajuutta. Jos on liiketoimintasuunnitelma, niin se pitää muuttaa toiminnaksi. Ja tämä liiketoimintasuunnitelma on tämä toinen avaintekijä. Tässä liiketoimintasuunnitelmassa täytyy keskittyä liiketoimintaan koko ajan, jos tämä lukee huolellisesti. Se, että on tällainen valvottu liiketoimintasuunnitelma – se ei tarkoita, että olisi tällainen valvonta, vaan ala-asia on se, että haastamme siihen, että pääsee eteenpäin tämän liiketoimintasuunnitelman kanssa. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. No millä, missä ollaan tällä hetkellä? Olemme saaneet noin 20 kik ehdotusta Niitä nyt valitaan. Asiantuntijakomiteassa, kuten sanoin, niin syyskuun pian saadaan sitten lopullinen valinta. Miten tästä eteenpäin? Se mitä sanoin alussa, palataan siihen. Jossain määrin tämä on koe, kokeilu. Henkilökohtaisesti uskon, että siinä ei voida epäonnistua. Siihen ei ole varaa. Mutta tietysti määrin tämä on kokeilu. Jos kokeilu tehdään fyysikkona, tiedän, siinä täytyy konsolidoida ja, konsolidoida ja oppia siitä, mitä tuottaa. Tämä on tärkeä pointti. Tammikuussa aloitamme heti tämän prosessin, että opimme siitä, mitä olemme tehneet, mitä olemme tehneet oikein väärin, siitä ole mitä vaikeuksia keskustella ja miten voimme parantaa jatkossa. Toinen elementti on tietysti, innovaatiot tietysti on, suoritusorientoituneisuus ei ole vahvimmillaan enää Euroopassa. Varmastikin jos katsoo olemassa olevien toimialojen teollisuuden ulkopuolelle. Mutta innovaatioverkosto käsittää enemmänkin komponentteja. Tutkimuskeskus minulle lopultakin täytyy myös tuottaa innovaatioita. Tähän keskitymme. Teemme tämän viestintäteknologialla, niin, että tunnustamme hienot suoritukset, teemme yrittäjyysakatemialla. Yrittäjyysakatemia muuten pahoittaneet ter- terminologiaa. Meidän olisi pitänyt sitä käyttää. Olemme sitä käyttäneet. Nyt se on käytössä. Selittäisin. Yrittäjyysakatemialla ei ole mitään tekemistä uuden koulun kanssa. Se ei ole uusi korkeakoulutuksen laitos. Se on yksinkertaisesti ryhmä ihmisiä. E, jokainen heistä on erinomainen yrittäjä Euroopassa tai sen ulkopuolella, jotka voivat auttaa uusia yrittäjiä näissä co-location keskuksissa, jotta he pääsevät paikallisen piirinsä ulkopuolelle nopeammin. Sitten puhutaan tästä koulutuksesta. Olen ne maininnut. Sitten IT-merkityt, diplomit, niihin haluaisin päästä. Mainitsin myös yrittäjyyspalkinnon. Miksi? Miksi sen mainitsen? Yliopistojen asiayhteydessä. Täytyy palkita professoreita tai ryhmiä tai jopa opiskelija, joka saa näitä käsitteitä vietyä eteenpäin. EIT on pyrkimys, haluaisin sanoa tämän vasta alkaen, ehkä olisi pitänyt sanoa. EIT ei ole yhtäläisten mahdollisuuksien yritys. Jos sitä haluaa, niin ei, te täytyy unohtaa. Se on pyrkimys, jossa sidotaan yhteen parhaat paikat Euroopalla. Ja mennään sitten eri vauhtia. Jotkut paikat ovat erinomaisia, toiset eivät ehkä hyviä, tai ainakin vähemmän hyviä. Liiketoiminnan luomisessa täytyy tehdä paljon, sitä jo mainitsin asioita, mutta yksi, yhden haluaisin erityisesti mainita. En ole vielä puhunut rahoituksesta ihan tarkoituksella. Tässä on mielenkiintoinen pointti. Se, mitä EIT on päättänyt tehdä, on, että rahoitamme kiksejä vain 25 prosenttisella tasolla. Toista. Odotamme kikseiltä vipuvaikutusta, mikä on hyvin epätavanomaista. Miksi? Jos tässä haluaa olla mukana, kiva, hienoa. Paljon positiivista voimme tuoda siihen, mutta täytyy osoittaa sitoutumista. Ja minä en usko sitoutumukseen. 25 prosenttia on enemmän kuin tarpeeksi. 308, kun meille soitti, niin se on hyvä väline ollut siihen, että voidaan vakuuttaa ihmiset 25 prosenttia pitää olla. Osapuolien, jotka siellä ovat, täytyy tuoda sinne mukaan omia varojaan. Euroopan ohjelmat siellä ovat, kansalliset ohjelmat ovat mukana, alueelliset ohjelmat ovat mukana siellä. Ja rahoitus on helppoa lopulta. Siis jos on kolmesta alussa, niin sitä sitä vipuvaikutusta 1,2 miljardiin. 50-100 miljoonaa vuodessa. Tämä on selvää, jos jotain haluaa tehdä maailman luokassa, täytyy tehdä viitearvot ja scorecardit. Tämä on hankalinta ja monimutkaisinta asiaa, jota Eurooppa tekee matkustaa OECD, on kiva päivällinen siellä Pariisissa. Katsotaan Eiffeltornin ja puhutaan siitä. Ja sitten on kasa raportteja viitearvoista ja scorecardeista. Jos sitä lopulta haluaa tähän käyttää, niin se ei ole hyvä. kaikkea tätä perustietoa käytämme, mutta sitten päädymme hyvin yksinkertaisiin keskitytteihin scorecardeihin, joilla Skik pääsee eteenpäin. Osa sitä teemme nyt. Mutta odotamme, että Skiksit puhuvat meille tästä. Sitten innovaatio tulevaisuudelle. Tämä on jotain sellaista, jota tehdään muiden toimijoiden kanssa. Muut ovat Euroopan toimielimessä kansainvälisessä aloitteessa niin edelleen. Sitten varmaankin viimeinen kuva, tai kaksi, auttaa olemassa olevaa teollisuutta rakentamaan uutta tarjontaketjua, työ, työpaikkoja tarjota, korkeakoulutusta, uudet haasteenalaisia panos, kuten ilmastonmuutos. Nämä ovat aina haasteita sitten edellyttäen, että tunnistamme nämä ja hyväksymme nämä haasteet. Rakennamme Euroopassa olemme tulleet hyviksi, mutta e- siinä, että eipäs hyväksytä näitä haasteita. Mielestäni yrittäjyys on avainelementti. Ilman yrittäjyyttä ei, ei, ei luoda uutta liiketoimintaa. Menestyksestä ja epäonnistumista opitaan, annamme kikseille aikaa päästäkseen maailmanluokkaan. Muistakaa päätös tehtiin, että niille annetaan pitkän aikaa rahoitusta, jopa 12 vuotta. Ja lopulta meidän pitää rakentaa uusia kiksejä, mutta se on tulevaisuuden asia. Minulla on olennaista, että toimitaan ja saadaan tuloksia. Siihen päätän. Puhuimme kändy-asenteesta. Sitten on parempi tehdä tehdä ja toimia, do act, jos haluaa tuloksia. Tämä on spesiaali Euroopalle. Monien maiden tyyli se on ympärillämme, kuten Kiina, Intia. Puhuin ei tästä Kiinassa. Sain hyvin mielenkiintoisen reaktion herrasmieheltä, joka sanoi, kertoa meille fokus pointit, miten paljon rahaa, mitä voin saada siitä voittoa, milloin voidaan alkaa ja milloin tuloksia nähdään. Toivon, että meillä ei tässä kiksessä ajateltaisi myös näin. Herzlichen Dank. Ähm, das war interessant, klar, deutlich. Gibt auch schon eine Menge. Kiitoksia. Minulla on täällä nyt äh, joukko puheenvuoroja. Monet kollegat haluavat reagoida teidän esitykseen. Rova Kavajo, olkaa hyvä. Thank you very much, President and the President of the Board of the... Kiitos puheenjohtaja ja EITn hallintoneuvoston johtava tästä mielenkiintoisesta esityksestä. EIT on mielenkiintoinen instituutti ja olen tyytyväinen todetessani, että vaikean alun jälkeen laitos toimii jouhevasti ja tehokkaasti. Kolme lyhyttä kysymystä. Yksi EITn luonteenpiirteistä, joka erottaa ottaa sen muista instituuteista, kuten esimerkiksi tiedeneuvostosta, on se, että se sisällön suhteen EITn päämäärien tulisi olla linjassa EUn parlamentin ja neuvoston asettamien poliitikkojen kanssa. tässä mielessä, miten teidän mielestänne EIT sopii tähän uuteen innovaatiostrategiaan, jonka komissio on juuri esitellyt? Olen lukenut tämän paketin ja minun täytyy tunnustaa, että minua hieman huolestuttaa, koska EITtä ei tässä innovaatiopaketissa juurikaan mainita. Minun mielestäni tämä on outoa, eli miten te sovitte tähän Euroopan innovaatiostrategiaan? Sitten toinen kysymys samaan suuntaan. Puheenjohtaja Barroso on parlamentin edessä esitellyt uuden komission suuntaviivat. Hänellä on kunnianhimoinen ohjelma, jossa puhutaan uudesta teollisuusstrategiasta, joka perustuu innovaatiolle. Myöskin maatalouden kohdalla hän on puhunut modernista tietoon perustuvasta maantaloudesta. Miten EIT voi näihin politiikkoihin osallistua? Ja sitten viimeiseksi EIT on tällainen majakkaprojekti, siis se toimii katalysaattorina. Sillä on rajalliset voimavarat, mutta suurin vaikutus tulee olemaan se, että muut eurooppalaiset instituutiot, yliopistot voivat kopioida tätä mallia – ja ne voivat uudistua ja modernisoida ja järjestäytyä samantyyppisellä tai päivitetyllä EIT-mallilla. Mitä EITn suunnitelmat ovat, jotta edistettäisiin tätä katalysaattorivaikutusta, joka EITllä on? Kiitos. Kollega Chachimakakis. Sitten kollega Hatsimarkakis. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ikään esittää kysymystä pikemminkin huomioon. tehän on hiukan meidän lempilapsemme. Mehän olimme hyvin nopeita, nopeita tämän EIT-ajatuksen saamiseksi käytäntöön. Barosohan joskus 2005 tästä puhui ja sitten 2008 se tuli parlamentissa käsittelyyn. Parlamentti teki hyvin läheistä yhteistyötä niin komission kuin neuvostonkin kanssa. Minä olen todella innostunut ja iloinen eh, siitä, mitä tästä ajatuksesta saatiin aikaan. Se täytyy sanoa, mehän eh, olemme seuranneet tätä kehitystä lainsäätäjinä. Voimme vain luoda puitteet, te teette loput. Ja erityisen suuren vaikutuksen minun tekee se, ja sanon tämän ylpeydellä, että tämä strateginen eh, lähestymistapa, mitkä ovat eurooppalaisten vahvuudet, miltä osin voimme tasoittaa eurooppalaisten heikkouksia, niin tämähän oikeastaan heijastelee vähän niin kuin eurooppalaista patriottisuutta. Ja juuri näin meidän täytyy tehdä. Euroopan unionissa tällaista mehenkeä ei ole aiemmin ollut. Meillä on ollut hyvin monipuolinen innovaatio- ja tutkimusmaisema tähän asti. Siksi olen niin iloinen tästä, että te todella näette tämän yhteyden yhteisyyden ja yhtenäisyyden. Esimerkiksi tiettyjä tuotantoketjuja emme saa menettää. Meidän on oltava innovatiivisempia, eli suuret onnittelut tästä. Toiseksi olen hyvin iloinen siitä, että te määrittelette hyvin selkeästi innovaatiot. Mikä luo uutta liiketoimintaa, mikä luo rahaa. Minä pidän tästä lyhyestä innovaatiomääritelmästänne, kun taas tutkimus on sitä, että investoidaan rahaa tietoon ja innovaatio on päinvastoin vastoin oikeastaan tiedosta tehdään rahaa, kun luodaan parempia palveluja, parempia liikeyrityksiä ja niin edelleen. Tämä on oikea lähestymistapa. Ja onnittelen teitä myös nopeudesta. Te olette nopeita. En ole kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että olisi ollut jotain alkuhankaluuksia. Mielestäni kaikki meni erittäin hienosti ja onnittelen teitä tästä. Lisäksi öö, toteaisin, että tämä tuli viimeisessä kalvossanne esiin. Olin jo kirjoittanut kysymyksen itselleni, mutta tulihan se sieltä. Eli tämä kolmas kikke, ravinto ja terveysala. Meillä on erilaisia eettisiä lähestymistapoja ja siksi tämä on hyvin kiinnostavaa. Eilen keskustelimme Alzheimer-tutkimuksesta ja se saattaisi olla ala, johon tekin voisitte tarttua, mutta erityisesti tämä läheinen yhteys ravinnon ja terveyden välillä on äärimmäisen tärkeää. Lähetän teille Stoan äh, tutkimuksen. Siinä on muuten paljon äh, alankomaista tietoa juuri tästä aiheesta, mutta niin hän yleensäkin. Ja viimeinen huomioni vielä kikkiin liittyen, siis tietoyhteiskunta, sehän tulee olemaan yksi kik-painopistealue. Viittaisin siihen, että teillä on monia insinöörejä riveissänne, mutta älkää unohtako humanistista lähestymistapaa, kun teemme työtä yli eh, alarajojen, niin meidän täytyy muistaa, että voi, voi tulla mm, tietotulvaa ja myös tietosuojaongelmia. Meidän täytyy oppia eh, käsittelemään näitä ja tähän tarvitaan psykologiaa, tähän tarvitaan humanisteja. Pyytäisin, että ottaisitte tämän eh, vinkin huomioon ja minä olen siis, minä olen todella innostunut. Hienoa. Kiitoksia ja sitten kollega äh, Lambert. Thank you, Mr. President. Meneer Schuurmans, ik moet u van harte... Kiitoksia ja herra Schürmans täytyy todella äh, kiittää esityksestänne, joka oli hyvin intohimoinen. No itsekin olen äh, kovin innostunut ja intohimoinen. Olen täysin samaa mieltä kanssanne erittäin monista huomioista, ne joita teitte EITstä ja siitä koko maisemasta, jossa liikutte. Ensinnäkin olette valinneet aivan oikean fokuksen ilmasto ja energia. Ja ICT, tämä on juuri se ala, josta minä tulen, että tästä tulee teidän toimintanne sydän. Se on mielestäni aivan oikein. Se on myös aivan välttämätöntä. Lisäksi pidän siitä, että tämä luo meille tilaisuuksia. Ja meidän täytyy nähdä nämä asian molemmat puolet. Tämän lisäksi olen hyvin pitkälti kanssanne samaa mieltä asioiden kiireellisyydestä ja se, että asetitte tässä Euroopan, Kiinaa ja Yhdysvaltoja vastaan eri vaakakupeissa, niin täytyy sanoa, että Bushin hallinnon aikaan Yhdysvaltoihin tuli itse asiassa riskikapitaalia pääoma huomattavasti enemmän kuin Eurooppaan. Ja mitä tapahtuu nyt? Siis Spiilaaksohan oli, oli aivan äh, täynnä intoa 20 vuotta sitten ja nyt se, nyt se on sitä taas ja me olemme jälkijunassa ja meidän Euroopassa täytyy tietää, että me olla tästä tietoisia. Joskus äh, kollegat, äh, me eurooppalaiset olemme hiukan liian itse tyytyväisiä, ikään kuin olisimme etu rintamassa. Emme me ole, kyllä me monissa asioissa olemme, mutta kyllä se niin on, että hyvin nopeasti jäämme jälkijunaan, jos emme toimi nopeammin ja reagoi nopeammin kuin olemme tehneet. Joten kyllä minä tuen lähestymistapaan aivan täysin. Ja sitten, äh, no itse tulen, olen toiminut yrityksessä, jossa etätyö äh, käynnistettiin jo 20 äh, vuotta sitten sitten ja nyt meidän ihmisemme toimivat siellä täällä, mutta heillä ei ole yhteyttä toisiinsa ja jos heillä ei ole yhteyttä, niin tietokaan ei siirry, joten tämä täytyy ottaa huomioon. Sitten innovaatiot. No innovaatiot liittyvät teknologiaan, mutta muuhunkin kuin teknologiaan. Kyse on prosessista ja kyse on siitä, miten me teemme asiat, miten järjestäydymme, eli minkälainen liiketoimintamalli meillä on. Kutsutaan sitä vaikka näin. Joten nyt haluaisin tietää, siis kun ajatellaan eiten toimintaa, eihän teknologia sinänsä ole ongelma, vaan se, miten me käytämme sitä ja miten pyrimme muuttamaan asioita. Sitten, no niin, kysymys, jonka haluaisin esittää. Mitkä ne ovat Mitkä ovat mielestäne avainkysymyksiä? Tällähän on siis yhteisön ajamia asioita. Kun ajatellaan vaikkapa ilmasto- ja energiapakettia, niin hyvin monet eurooppalaiset johtajat ajattelevat edelleen hyvin maalaisesti, näin voitaisiin sanoa. Ja nyt täytyy sanoa, että niin tuntuuko teistä siltä, että jäsenvaltiot ajavat omia asioitaan eivätkä yhteistä hyvää. Entäpä sitten äh, investointimme rahat? Öö, olen aivan, äh, olet aivan oikeassa siitä, että meidän täytyy katsoa, mihin rahat menevät, e, etteivät vaan häviä johonkin. Mut, ja olette aivan oikeassa. Mutta onko tämä sijoitustoiminta nyt öö, toimivaa? Sitten teolliset tekijän oikeudet. Teollisuus, teollisen tekijän oikeuksia, no niin itse tulen, tulen tietoalalta ja ajatellaan, että on vaikka patentteja ja sitten vain istutaan niiden patenttien päällä eikä huolehdita siitä, että niistä tulee jotain lisäarvoa, niin mitä mieltä te olette teollisen tekijäoikeuksien tilasta tällä hetkellä? Ja sitten vielä, minä näen tämän tilanteen todellisena mahdollisuutena Euroopalle. Siitä voi tulla todellinen teollisvalta. Ja sanon tämän tarkoituksella. Kyse on teollisuudesta. Jotkut puhuvat siitä, että siirrytään palvelutalouteen, mutta minä uskon, että ilmastonmuutos, energia, liikenne ovat hyvin teollisuuteen keskittyneitä aloja ja niitä tarvitsemme tasapuolista, tasapainoista taloutta varten. Kiitos sitten kollega Kiirek. Dziękuję bardzo. Kiitoksia paljon. Olen sitä mieltä, että itse instituutti, EIT, on yksi suuri innovaatio itsessään. Ja se on hyvin positiivinen asia. Innovatiivisuus, siihen vaikuttavat hyvin toimivat markkinat, kuten aiemmin on jo todettu hyvy, laadultaan hyvä tutkimus, korkealaatuinen koulutus sekä kekseliäisyys ja myöskin patenttioikeus. Nämä ovat näitä olennaisia osatekijöitä, jotka parantavat innovatiivisuutta. Jos sitten puhutaan tutkimuksen ja keksillisyyden saamista markkinoille, niin tässä <clears throat> kolmiossa tieto, energia, materia, johon talous perustuu, meidän täytyy tehdä innovatiivisia korjauksia, muutoksia. Sen vuoksi hyvin toimivat markkinat. Täytyy todellakin kysyä, toimivatko ne hyvin, niin Täytyy innovatiivisen markkinan elementtejä sinne tuoda, josta puhuittekin. Se on hyvä suunta. Hyvälaatuinen tutkimus, sitä tutkimusta meillä on seitsemännessä puiteohjelmassa. Kuitenkin yksittäisten maiden kohdalla ne eivät välttämättä ole korkeammalla tasolla. Koulutuksen laadussa on paljon tehtävää. Muistutitte Kiinasta. Mielestäni heidän menestyksensä johtuu siitä, että siellä koulutus on hyvin korkealla tasolla. Erityisesti teknisten alojen koulutus ja ympäristötekniikkaan liittyvien alojen koulutus. Euroopassa on ongelmia, että juuri näitä koulutuksen osa-alueita kehitetään. Sitten tämä kekseliäisyys, paljon siinä on tekemistä. Kuitenkin yhteinen patenttioikeus täytyy keksiä. Yhdellä sanalla täytyy vastata siihen kysymykseen, että miten voidaan lisätä sitä todennäköisyyttä, että innovaatioita tulee. Ja tämä on kommentti siihen, mitä sanoitte, mutta minulla on siis, tämä oli kommentointi siihen, mitä sanoitte, nyt on kuitenkin myös kysymys. Kun instituutista keskusteltiin ja ennen kuin se perustettiin, niin herra Barroso otti sille kolme pääteemaa. Ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet ja uuden aikaan informaatiotekniikka. Haluaisin kysyä juuri ilmastonmuutoksesta. Kollega juuri siitä ilmastonmuutoksesta muistutti. Nimittäin on kysymys, onko kyse siitä, että luodaan jonkunlainen yhteinen malli, johon otetaan kaikki tekijät mukaan tästä ilmastonmuutoksesta, eikä pelkästään hiilidioksidin aiheuttama vaikutus, vai oletetaanko, että muutokset ovat todistetut jo Haluaisin tähän vastauksen että mihin suuntaan tätä muutosta, ää, anteeksi, tätä tutkimusta, joka koskee ilmastonmuutosta, mihin suuntaan sitä pitää viedä? Frau Riera Madurell. Sitten Rova Riera Madurell. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin minäkin aloittaa kiittämällä herras Frylmansia hänen vierailustaan ja todella onnittelemalla häntä hänen tekemästään työstä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne tutkimuksen, kehityksen ja innovaation merkityksestä Euroopalle ja käsitystänne instituutista, jonka mekin haluamme Euroopalle. Meidän tulee pyrkiä mahdollisimman hyvän tulokseen työssämme ja olen täysin samaa mieltä kanssanne useimmista kommenteistanne. Mitä tulee instituutin äh, työn käynnistämiseen, jos otamme huomioon, niin kuin totesitte, sen, että hallintoneuvosto on 2008 heinäkuussa perustettu ja että EIT virallisesti syyskuussa käynnisti toimintansa äh, Budapestissa, niin meidän on helppoa ymmärtää, että teille ja teidän äh, työntekijöillenne on ollut kovasti kiirettä viime aikoina saada todella käyntiin tämä työ ja myös kiksit ja kiksien valinta ja niin edelleen. Tämä on varmasti ollut erittäin monimutkaista. Minä haluaisin esittää teille joku sen konkreettisen kysymyksen instituutista. Ensinnäkin sen rahoitus. Niin kuin hyvin tiedätte, Tämä oli yksi kaikkein kiistanalaisempia kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissa, koska emme halunneet uutta rakennetta ilman riittävää ja sille soveltuvaa rahoitusta. Ja todella se, että instituutti itse voisi saada liikkeelle talouden resursseja, erityisesti yksityisrahoitusta ja pitkällä aikavälillä toivomme, että instituutin toiminta voidaan näin rahoittaa. Mainitsitte ja tiedätte, eri, tunnette erittäin hyvin tämän kysymyksen, mutta minä haluaisin kysyä teiltä, että mit, mitä aiotte tehdä, jotta, jotta saisitte teollisuuden todella mukaan tähän työhön äh, niin näiden äh, kikkeen asioiden pohjalta kuin rahoituksenkin suhteen. Voisivatko ne olla tutkimusohjelmassa mukana? Ja sitten tämä rahoituskysymys. Sen suhteen haluaisin myös kuulla mielipiteenne rahoituksesta tai tästä instituutin rahoitusehdotuksesta. Te siihen hiukan viittasitte, mutta että kertonut omaa mielipidettänne, joten haluaisin kuulla tulisiko sitä mielestänne muuttaa, koska tältä osinhan Euroopan parlamentti voi teitä auttaa. Ja toinen kysymys liittyy tiedottamiseen. Tähänkin te viittasitte. Instituutio on uusi ja tietenkin se täytyy tehdä tunnetuksi. Te olette ponnistelleet kovasti internetissä, teillä on erittäin hyvä netti nettisivu, se on erittäin ähm, helppokäyttöinen, äh, toimii 27 kielellä. Te olette järjestäneet seminaareja ja tiedotustilaisuuksia instituutin tavoitteista sekä painopistealueista ja kiksien järjestelemisestä myös eri maissa. Ja hyvä näin. Mutta entä sitten äh, kiinnostuneiden sektoreiden äh, tilanne, yliopistot, eri tutkimuslaitokset, yhteiskunta näin. Minusta tässä tulisi vielä ponnistella entistä enemmän ja tulisi parantaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden sosiaalista nivoutumista yhteiskuntaan. Luonnollisesti monet yhteiskunnan tasot tuntevat tiede maailmaa ja on monia tunnettuja kaikkien tuntemia asioita, kuten vaikkapa Nobel-palkinnot, mutta ehkäpä instituutti voisi tehdä jotain päästäkseen todella lähemmä, vielä lähemmäs kansalaisia. Sitten vielä yksi huomio. Tiedemiehet eri aloilta voivat tukea kiksejä ja antaa oman panoksensa, mutta näille ulkopuolisille asiantuntijoille, mikä tulee heidän selkeä roolinsa olemaan erityisesti kiksien tukemisessa? Ja viimeinen kysymys vielä, kun Budapest valittiin instituutin toimipaikaksi, oli myös muita ehdokkaita. Ja nyt käsittääkseni nämä ei-valitut ehdokaspaikkakunnat voivat tai niiden on tarkoitus tukea tätä instituutin toimintaa omalta taholtaan. Ja mikä voisi siis tämä niiden rooli olla? Kiitoksia. Ja sitten kollega Toja. Kiitoksia. Haluan kiittää lämpimästi tästä esityksestä ja niin kuin muutkin kollegat täällä haluaisin onnitella teitä. Me esityksenne, jonka saimme kuulla, oli kyllä todella rohkaiseva. Ja täällä parlamentissa usein vastustamme uusien elinten tai uusien instituuttien perustamista. Niitähän syntyisi päivittäin kuin sieniä satella, mutta EITen puolesta olemme taistelleet alusta asti ja täytyy sanoa, että myös parlamentilla on aika suuret odotukset instituutin tulevaisuuden ja tulevan toiminnan suhteen. Nostaisin esiin juuri koulutuksen äh, merkityksen. Äh, kyllä, te viittasitte toistuvasti äh, tähän ulottuvuuteen ja sen läsnäoloon, mutta mm, silti opetus ja koulutus, sitä tulisi mielestäni korostaa entisestään. Kyse on todella siitä, että meidän tulisi luoda tila, jossa Euroopan koko toiminta olisi innovatiivisempaa, että meillä syntyisi tällainen innovatiivinen, mieli. Minusta tuntuu siltä, että usein sanotaan, että niin, niin, pitää verkostoitua ja luoda vähän verkostoja, niin hyvä niin, mutta yleensä tällainen verkostoituminen ei välttämättä välittömästi johda todelliseen aitoon yhteistyöhön. Ehkäpä tässä tulisi hieman keskittyä ja todella ö, käydä keskusteluja kasvotusten, joten mitä uutta tässä on? Tämä konsepti verkostoitumisesta ehkäpä on jossain määrin ongelmallinen tässä. Jäsenvaltiot jäsenvaltion Jäsenvaltioissahan näissä tutkimuksen huippuyksiköissä tutkijat ovat toimineet ja täytyy tietää, mitä on olemassa. Ja en tiedä esimerkiksi omasta kotimaastani, onko tätä tietoa tarpeeksi jo olemassa olevasta. Ja sitten vielä viimeinen huomio. Nythän olemme siinä vaiheessa, että työ käynnistyy ja komission lähestymistapa voi saada meiltä tukemme tämä yhteinen ohjelmasuunnittelu ja se, että saadaan aikaan kriittistä massaa. Te totesitte, että kaksi kolme prosenttia, nyt olemme kahdessa prosentissa, mutta vaikka saavutettaisiin kolme prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen, niin ei se välttämättä sekään riitä verrattuna siihen, mitä muut maat investoivat, Intia, Kiina, Yhdysvallat. Ja näin ollen onkin aivan välttämätöntä, että nämä käytettävissä olevat varat koordinoidaan niin hyvin kuin mahdollista, jotta todella päästään tehokkaaseen hyvään tulokseen. Joten kysymykseni teille – ää, mitä mieltä te olette. Ja te olette pyytäneet ää, kevyttä rakennetta ja tietenkin täytyy myös muistaa sitten kustannukset, minkälaiset toimintakustannukset ovat. Ja toisaalta taas ää, minkälaisia hankkeita on. Kiitos. Mm. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on rouva kollega Tikau. Meidän täytyy pitää hyvin tiukasti aikataulustamme kiinni. Siitä tulee aika hankalaa. Katsotaan sitten, kun <laughs> vastaatte, mutta toivottavasti vieraamme tähän, tähän pystyy. Rovatika. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Tai oikeastaan yksi huomio ja yksi kysymys. Ihan lyhyesti. Euroopan unioni on viime vuosina investoinut hyvin paljon tutkimukseen. Meillä on monia ohjelmia, Puiteohjelmat 5, 6 ja 7 olivat kaikki menestystarinoita. Ja nyt meillä on hyvin paljon varoja tutkimukseen, mutta valitettavasti eh, meillä ei ole tarpeeksi investointeja toiselle alalle, nimittäin eh, eh, se, miten tätä tutkimusta todella sitten käytetään hyväksi – siis soveltavaan tutkimukseen. Ja katson, että me emme ole tarpeeksi investoineet soveltamaan tutkimukseen. Minä olen käsittänyt, että yksi teidän strategisia painopistealueitanne instituutissa on olla innovatiivinen energia-alalla ja juuri uusiutuvien energianlähteiden alalla. Itse olen rakennusten energiatehokkuutta käsittelevän mietinnön esittelijä. Ja energiatehokkuuspaketissa on myös muita direktiivejä ja haluaisin kysyä teiltä nyt kestävän energian innovaatioista ja te sanoitte, että te tulette valitsemaan kolme kiksiä ja me haluaisimme mielellämme tietää, mihin tulette erityisesti keskittymään ja miten tulette e, investointeja juuri energiatehokkuus- e, ja rakennusten energiatehokkuusalalla e, suuntaamaan. No niin, teillä on pari minuuttia ja monia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Yrittäkää nyt kuitenkin. Chairman. Uh, ladies and gentlemen. Uh, Hyvät naiset ja herrat, jos sallitte, yhdistän tässä kysymyksiä toisiinsa. Haluaisin kiittää kaikista näistä kysymyksistä. Ne olivat uh, mielenkiintoisia kysymyksiä. Kaksi rajaehtoa, jotka selittävät sen tavan, jolla tarkastelen joitakin asioita, joita tässä tuli esille. Menestys rakentaa menestystä mutta ensin täytyy olla perusmenestys. Eli kun esitään kysymys siitä enemmän rahaa vai enemmän näkyvyyttä, uusia innovaatiostrategioita ja niin edelleen, niin meidän täytyy palata näihin tieto- ja innovaatioyhteisöihin ja saada aikaan menestystä. Eli enemmän rahaa ja sitä ja tätä, mutta haluaisin olla kuitenkin realistinen. Uh, ja sitten toinen tärkeä rajaehto on se, että me emme voi enkä halua, että me olemme kaikkea kaikille. Tämä on myöskin tärkeä pointti, koska on hieman taipumusta sanoa, että no EIT hoitaa nämä koekysymykset, ehkä he voivat hoitaa teolliset tekijäoikeudet ja voivat tarkastella koulutusasioitakin laajamittaisesti voivat tarkastella yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, edistää tiedettä yhteiskunnassa. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä asioita, mutta meillä on kuitenkin tehtävä hoidettavanamme. Tämä ei tässä vaiheessa kuulu työkuvauksen. Eli minun täytyy olla rehellinen rouva Toijan ja muiden suuntaan. Kyllä koulutukseen kiinnitämme huomiota, mutta meidän täytyy sitten olla hieman pidemmällä tässä prosessissa. Tiedeyhteiskunnassa täytyy tehdä enemmän kyllä, mutta onko se meidän päätehtävämme? Ei, missään nimessä. Jotta olisin mahdollisimman selkeä sana, niin minun on pakko tämä sanoa. Sitten mitä tulee uusiin teollisiin strategioihin, Kavalio esitti tästä kysymyksen. Minua kiinnostaa maatalous, elintarvikekysymykset. Joskus olen epätoivoinen, kun menen Yhdysvaltoihin ja vierailen muilla mantereilla, kun näen, mitä siellä tapahtuu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja kun puhutaan viinistä, maataloudesta. Ja pohdiskelen mielessäni, hyvä luoja sentään, miksi me emme ole johtoasemassa tässä teknologiassa. Mutta tämä on keskustelua, jota täytyy käydä Euroopan parlamentissa teidän poliitikkojen kesken kesken. Minä en tule tästä menettämään yöunieni tällä haavaa. Me olemme sanoneet, että seuraavalla kierroksella todennäköisesti terveys- ja elintarvikeasiat tulevat olemaan mielenkiintoisia osa-alueita ja siinä se tällä haavaa me vain haluamme ottaa opiksi ja rakentaa tälle. Ja sitten lopuksi, jos saan sanoa muutaman asian näistä co-location keskuksista. Olen todella iloinen näistä pääasiallisista katseenvangitsijoista. Minun täytyy olla hyvin hyvin rehellinen. Tässä voivat tulla kyseeseen kansalliset järjestöt, alueelliset järjestöt, teollisuudet. Me lähdimme liikkeelle tilanteesta, jossa tämä oli se tila ja nyt me olemme tilannessa, jossa ollaan enemmän odottavalla kannalla ja odotetaan tuloksia. Ja tämä sopii minulle. Tässä on kysymys todellisesta arvioinnista ja siitä lähdetään liikkeelle ja se on minun mielestäni realistista. Lisärahan saaminen ei ole mikään katseen vangitsija. Meillä on muita hyviä ohjelmia ja yhteisrahoituksen kautta pääsemme eteenpäin. Teollisuus, tekijänoikeudet ei ole katseen jos se on Euroopan kannalta, niin no silloin aliarvioidaan se kulttuuri, joka meillä on Euroopassa. Mutta jos vierailette Kiinassa tai Intiassa, Philipsi, silloin kun työskentelin vielä Philipsille, me toimimme näin monta kertaa ja teollisuus ja tekijänoikeudet ei koskaan ollut se ratkaiseva asia. No tietenkin täytyy keskustella, olla varovainen, kun etenee mutta kun asioissa edetään, niin nämä asiat työstetään. Eli jos vie yrityksen Kiinaan, niin sanotaan, että kaikki lukee mustavalkoisella valkoisella sopimuksessa ja sitten pari vuotta myöhemmin kuitenkin asiat on ratkaistu. Ja näin tulee tapahtumaan näiden tieto- ja innovaatioyhteisöjenkin kohdalla. Eli en näe kovinkaan paljon tällaisia katseenvangitsijoita, mutta vetoaisin teihin, ja tämä on lähellä sydäntäni, niin varmistakaa se, että me ryhdymme eurooppalaisina pohtimaan näitä asioita. Tämä ylikansallinen ajattelutapa ei ole aina ollut mukana, eikä talouskaan ole auttanut tätä asiaa eteenpäin. Eli meidän täytyy pyrkiä eurooppalaisen ratkaisun suuntaan, koska ainoastaan tuolloin me luomme sen riittävän kriittisen massan ja keskittymisen. Ja sitten nämä co-location-keskukset, ja tähän päätänkin puheenvuoroni ne ovat tärkeitä. Tässä konteksti on tärkeä, eli me haluamme saattaa yhteen erinomaisia keskuksia muutamasta maasta, ja ne ovat fyysisesti lähellä toisiaan, eli ihmiset voivat vierailla näiden keskusten välillä. Ja nämä ovat osa verkostoa ja kaikki muut verkoston osat sitten hyötyvät tästä keskusyksiköstä, koska kaikki teknologia ja koulutus tapahtuu eri tasolla ja tässä on paljonkin ristipölytystä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että täytyy ajatella maan rajojen ulkopuolelle ja jos näin ei tehdä, niin silloin käy sillä tavalla kuin esimerkiksi Belgiassa on tapahtunut ja Saksassa on tapahtunut, jossa mahdollisuudet ovat olemassa, mutta mitään ei ole tapahtunut. Ja tämä on surullinen ja tähän toiminta on päättynyt. Eli auttakaa meitä tämän tyyppisessä ajattelutavassa, koska meidän täytyy päästä näissä asioissa eteenpäin. Ja tähän päätän puheenvuoroni, herra puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset. Kiitokset äh, ajastanne, kiitoksia siitä suuresta innosta, jolla täällä kerroitte hankkeistanne. Ne, jotka täällä olivat töitä kuulemassa ja kanssanne keskustelemassa, varmasti tukevat teitä jatkossa. Ja tulevina kuukausina ja vuosina tulemme varmasti tapaamaan toisiamme usein. Kaikkien kollegojen nimissä toivotan teille ää, äh, mitä parhainta menestystä. Do it!